Meine, meine sehr verehrten No niin, hyvät naiset herrat, hyvät vieraat, arvoisat kollegat. Varmaan ihmettelette, miksi täällä ei ole paikalla puheenjohtajamme Hautala. Hän ikävä kyllä ei pääse tänään paikalle, ainakaan tähän kokoukseen. On lentongelmia ja sääongelmia jotka estävät häntä olemasta paikalla. Joten ainakin näistä aluksi minä aloitan ja ehkä sitten Andri Kiene pääsee lennollaan tänne vielä ajoissa ja pystyy sitten vielä toimimaan puheenjohtajana. Ilmoittaisin teille, että tämä kokous menee internettiin. Eli kaikki ne, jotka puhuvat, Muistakaa laittaa mikrofoni päälle ja puhukaa sillä tavalla, että sitä on helppo tulkata. Ja silloin muistakaa myöskin, että sitä kuvataan. Ja muistakaa sitten sammuttaa myöskin mikrofonin puheenvuoron jälkeen. Meillä on esityslista, joka on teille jaettu. Ja varmaan siihen ei ole mitään muutosehdotuksia. Eli voimme lähteä käsittelemään esityslistaa. Ensinnäkin ilmoittaisin teille, että puhemies Busek on kirjoittanut kirjeen Iranin suurlähetystölle ja hän ei ollut kovin tyytyväinen eikä ymmärtänyt sitä, että Rova Kadjet Jahed teloitettiin. Ja myöskin Rova Lohbiler minun tietojeni mukaan on laatinut kirjeen. Voisin kysyä, onko hän ehkä saanut jo vastauksen tai muita tietoja. Eli Lohbiler, olkaa hyvä. Also wir hatten ganz, äh, kurzfrist... niin ihan viime hetkellä saimme tietoa, että tämä nainen teloitettiin. Ja sitten otimme yhteyttä Iranin suurlähettilääseen. Eli me emme ole vielä saaneet varsinaisesti vastausta kirjeeseen, mutta tiedämme, että teloitus on nyt toteutettu. Mutta haluaisin kiittää Busekia siitä, että hän reagoi tähän asiaan niin nopeasti. Frau Kiitoksia Lohbila. Nämä ovat tärkeitä asioita, joita täytyy käsitellä, vaikkakin sitten joskus lopputulos on näin surullinen. Kiitoksia. Ulkoasianvaliokunnassa käsitellään Belderin mietintöä, joka liittyy Iraniin. Ja Lohbiller, kysyisin vielä teiltä, onko teillä meille annettavana jotain tietoja tästä asiasta? Ähm, also wir hatten... Eli viime viikolla meillä oli Iranin valtuuskunnan kokous ja esittelijä Bellea on, on saanut hyvin paljon tarkistuksia täydentämään mietintöä. Niitä on 300-400. Ja vasta helmikuussa on toinen käsittely ulkoasian valiokunnassa. Aber bei so vielen Anträgen... Jos tarkistuksia on näin paljon, niin tämä on sitten aika vaikea työ ja varmaan kompromissi ei ole helppo löytää. Ja todellakin pyytäisin, että kaikki kollegat ovat tässä työssä tiivisti mukana. Die unterschied... Nämä eri poliittiset ryhmät ovat yhdistäneet sihteeristöjään, jotta voidaan jo etukäteen selvittää, missä ollaan samaa mieltä. Eli kun sitten asia käsitellään valiokunnassa, voidaan nopeasti katsoa, mihin asioihin pitää keskittyä ja missä löydetään helpommin konsensus. Gibt es zu diesen Themen? Haluatko joku puheenvuoron tästä aiheesta? Jos ei, niin sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Eli Saharov-palkinto. Se luovutetaan ensi viikolla Strasbourgissa, mutta vielä ei ole ollenkaan varmaa, pääseekö herra Farinas tulemaan 15. joulukuuta Strasbourgin vastaanottamaan palkintonsa mutta tilanne on epävarma ihan viimeisen hetkeen asti, eli meillä ei ole mitään konkreettisia tietoja, joita voisimme nyt teille antaa. Sitten olen kohdassa kolme. Eli meidän täytyy hyväksyä pöytäkirja 13. syyskuuta pidetystä kokouksesta. Onko tähän pöytäkirjaan jotain huomioita? Ilmeisesti ei, eli sitten vain kiitän pöytäkirjan laatijoita ja on hienoa, että pöytäkirja voitiin hyväksyä. Sitten esityslistan kohta neljä. Kohomin puheenjohtajan katsaus Belgian Kohomin puheenjohtajuuskauden lopulla ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta. viimeisen kuuden kuukauden aikana Michel Tilmans on toiminut Kohmin puheenjohtajana. Meillä on ollut hyviä yhteyksiä Hautalan kautta ollut eri tahoihin. Ja tietysti tilanne oli uusi, tällainen yhteistyö sinäkin kuin kun Lissabonin sopimus astui voimaan. 10. tammikuuta on sitten seuraava kokous. Ja toivomme, että silloin on uusi puheenjohtaja, joten Ashtonin täytyy julistaa nimitys ja täytyy katsoa, miten tämä tilanne sitten kehittyy. Tilmans siellä. Eli teillä on nyt 10 minuuttia aikaa puhua, jos haluatte. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. 10 minuuttia. Ensin yhteenveto. Pyrin tiivistämään, mitä olemme tehneet viimeisen viiden kuukauden ja kuuden päivän aikana – Meillä oli kunnianhimoinen ohjelma, jonka on hyväksynyt ja jota, pu, jota Ashton korkeudustaja puoltaa. Ja olemme nyt ruksanneet jokaista, jokaiseen kohdan, olemme täyttäneet kaikki listan vaatimukset ihan asianmukaisesti. Ja mikä tärkeintä, Se, että olemme kyllä käymään läpi EUn ihmisoikeuspolitiikan kokonaisuudessaan ja toisekseen, että olemme onnistuneet rationalisoimaan ää, työkalupaksien välineiden, toimintaohjelmien, suunnitelmien kokonaisuuden. Ja kolmanneksi, että olemme onnistuneesti, onnistuneet täytäntöön panemaan EUn strategioita ja kantoja YKssa ja erityisesti Genevan ihmisoikeusneuvostossa ja, ja, ja YK on yleiskokouksen kolmannessa komiteassa. Ja nyt puhuisin vähän yksityiskohtaisemmin työmme kolmesta pääakselista. Ensinnäkin, mitä tulee tähän yleisarviointiin? olemme aloittaneet laajan kuolemisprosessin, johon olemme osallistuneet ihmisoikeusaliavalkonnan puheenjohtajan sekä kansalaisyhteiskunnan päätoimijat, jäsenvaltiot ja myöskin aivoriihet. Kaikki avainpelaajat olen tavannut Bryggessä lokakuun lopulla – osana tätä arviointia ja tällaisena osana aivoriihtä. Mietteessämme, minkälaista ihmisoikeuspolitiikkaa pitäisi harjoittaa se, sellaista, joka on sopeutettu Lissabonin sopimukseen. Tämän aivoriihen seurauksena olemme tehneet kohomissa ihmisoikeustyövaliokunnassa työ lisätyötä, miettineet, mitkä ovat ydinkysymyksiä, ja olemme pohtineet asioita korkean edustajan mietittäväksi. Olemme välittäneet tämän ydinviestin hänelle marraskuun lopulla. Nyt on ulkosuhdepalveluiden ja korkean edustajan tehtävä viitoittaa tie eteenpäin ja arvioida, miten tätä politiikkaa täytäntöön pannaan. Me odotamme, että Ashton vuonna 2011 haluaa palata asiaan sekä ministeritasolla että Euroopan parlamentin kanssa, mutta mitä neuvoston ihmisoikeustyöryhmän kohomiin tulee, me olemme tehneet työmme, Meillä on myös joukko avainsuosituksia itsellemme. Näiden teknisempien suositusten parissa me jatkamme työskentelyä lähikuukausina. Yksi kiinnostavimmista kysymyksistä oli tämä Kohamin toiminta Brysselissä, eli Kohamin kyky tavata useammin laajaa tukea Brysselistä rekrytoitujen kohmiin tuli, mutta ei konsensusta. Oli joko jäsenvaltiota, että lisäarvoa ei synny, ellei ole työjakoa pääkaupunkeihin perustuvalla kohmilla ja brysselpohjaisella kohmilla. Mitä tulee muihin olennaisiin kysymyksiin, kuten siihen, että EU toimisi johtavana toimijana ihmisoikeuksien alueella, kyky sopeutua ja kyky toimia älykkäämmin – EUn jatkuva kyky täytäntöönpanna ja valtava virtaista ihmisoikeudet ja asettaa ihmisoikeudet EUn politiikan ytimeen. Kyky kattaa kaikki välineitä, on kysymys kaupasta, kehityksestä, politiikasta, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kaikki nämä viestit on välitetty Ashtonille. Nyt siirtyisin siihen, mitä me olemme tehneet EUn suuntaviivojen täytäntöönpanon suhteen. Tässä suhteessa olemme ottaneet huomioon, että me tällä hetkellä olemme rationalisoimassa työtämme. Ajatuksemme on, että meillä olisi alhaalta ylös etenevä työtapa, eli että meillä olisi kykyä ja mahdollisuuksia edustajista johtajilla kaikissa maissa – esittää näkemyksiään kunkin maan ihmisoikeusprioriteetteja. Ja nämä neuvot sitten välitettäisiin ihmisoikeustyöryhmälle, joka muiden neuvoston alueellisten, maantieteellisten ja teematyöryhmien kanssa yhdessä tekisi päätökset prioriteeteista maakohtaisesti. Minulle on ilo kertoa, että olemme edenneet aika hyvin tässä työssä ja vuonna 2011 ensi vuonna olisimme asemassa kehittää tätä uutta lähestymistapaa askel askeleelta. Kaikki maat ovat tietysti osa tätä harjoitusta, mutta tällainen Rationalisointi ei ole estänyt suuntaviivojen, kalupakkien ja muiden täytäntöönpanoa. Ja kerropa viime kuukausien avainpiirteistä tässä suhteessa. Ensin lapset aseellisissa konflikteissa. Minulla on ilo kertoa, että olemme kyenneet päivittämään EU-strategia tällä alueella. Se on kattavampi ja vahvistaaksemme EUn politiikkaa tällä alueella – me olemme myöskin osallistuneet muita toimijoita. Uudistettu strategia on paljon toimintakeskeisempi. Siinä on 39 maakohtaista toimintaa ja siinä mainitaan myöskin kunkin toimeen to, kausi on mainittu. Eli siinä on konkreettiset toimin, toiminnat ja aikataulu. Ja sitten kuolemantuomio. Se oli yksi avain te, temaattinen prioriteettimme tällä kaudella korkean edustajan vetämänä. Ja minulla on ilo kertoa teille, että yleiskokouksen kolmas komitea hyväksynyt päätöslauselman, joka koskee kuolemantuomion keskeyttämistä ja enemmistö oli hieman korkeampi kuin aikaisempina vuosina. Ja sellaiset maat, jotka aikaisemmin eivät ole tukeneet tätä julkilausumaa, kuten Venäjä ovat nyt liittyneet sen kannattajiksi. Ja tästä on nyt ollut aito alueet ylittävä toimi. Ei siis ainoastaan EUn kattava, vaan tässä on aitoa alueet ylittävää vaikutusta kuolemantuomioon kumoamiseksi. Ja sitten ihmisoikeuksien puolustajat, minulla on ilo kertoa, että olemme täytäntöön panneet edelleen Espanjan puheenjohtajakauden hienoa työtä. Meillä on ihmisoikeuksien puolustajien ää, äh, keskipisteitä ja tukihenkilöitä 70 maassa. Ja jatkamme työtä ja tulemme kattamaan muun maailman 2011 sen jälkeen. Ja sitten naisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä, milloin ilo kertoa, että olemme sopineet joulukuussa, tässä kuussa, globaaleja ja alueellisia prioriteetteja, joilla vahvistetaan näitä suuntaviivoja. Prioriteetteihin kuuluu globaalit kampanjat, esimerkiksi liittyen naisten sukuelinten ää, silpamiseen, kunnianrikoksiin ja as- seksuaalisen väkivaltaan aseellisissa kriiseissä. Aiheet vaihtelevat alueittain. Tulemme myös vahvistamaan yhteistyötä alueellisten elinten ja organisaatioiden kanssa kuin ASEANin Afrikan liiton kanssa, eurovälimerisen kumppanuuden kanssa ja amerikkalaisen ihmisoikeuskomission kanssa. Mitä tulee uskonnon ja vapauteen, puhun lyhyesti täällä, olemme menneet hienosti. Olemme jatkaneet neuvoston 2009 johtopäätösten täytäntöönpanoa. minulla on ilo kertoa teille, että eu päällä lausuma, joka esitettiin YK yleiskokouksen kolmannessa komiteassa liittyen uskontoon ja mielipiteen vapauteen. Ja se on hyväksytty konsensukselle. Ja tämä uskontoon liittyvä kunnianloukkausehdotus hylättiin. Ja mitä tulee demokratian tukemiseen, huomattaisin myös, että kertomus tähän aloitteeseen liittyen on esitetty ja sitä on puollettu ja alamme täytäntöönpanna tätä aloitetta valitsemalla joukon pilottimaita. Me lähestymme sen siis empiirisesti. Me fokusoitua, lisätä voimavaroja demokratia-aloitteisiin. Ja suhtaudumme luottavasti siihen, että 2011 näemme ensimmäiset tulokset tästä harjoituksesta pilottimaissa. Ja sen jälkeen aloitamme työn seuraavan maa aallon kanssa. Käytäisin vielä minuutin kaksi aikaanne puhuakseni työmme tuloksista liittyen YK. Ensinnäkin ihmisoikeusneuvosto ja sen 50. istunto toteaisin ainoastaan, että olemme saavuttaneet kaikki tavoitteet. Ja olemme kyllä puhumaan lähes kaikista aiheista, myös vaikeimmasta aiheesta, eli lähi- ja päätöslauselmasta. Ja erityisesti Gaza äh, äh, tukilaivoihin liittyvästä kysymyksestä. In the coming months. Ja tulemme raportoimaan lähikuukausina ja seuraavassa ihmisoikeusvaliokunnan kokouksessa, mitä tulee yleiskokouksen kolmanteen komiteaan, Voin kertoa teille, että olemme saavuttaneet kaikki tavoitteet ja olemme kyenneet hyväksyttämään kaikki päätöslauselmat, jotka halusimmekin läpi. Tässä on kuitenkin yksi tärkeä varauma tässä arviossa. Ja tämä, tämä Durbanin prosessi. päätöslauselma on hyväksytty. Se on Etelä-Afrikan ja G7-maiden vetämänä hyväksytty. Ja siinä vaaditaan Durbanin maailmankonferenssin 10. vuosipäivää ja sen muistamista syyskuussa 2011. Se, miten tästä päätöslauselmasta on neuvoteltu ja päätöslauselman sisältö on herättänyt huolta jäsenvaltiossa eu ehdotuksia ei otettu päätöslauselmaan mukaan. Itse asiassa yhtäkään eu ehdotusta ei otettu mukaan päätöslauselmaan. Ja tärkeä, tärkein vetomaa tämän päätöslauselman suhteen on toiminut niin, että sen sijaan, että se olisi etsinyt konsensusta, se on pyrkinyt vastakkain asetteluiden. Minun täytyy kertoa parlamentille ja alivasiokunnallemme, että olemme pettyneitä tähän. On syytä huoleen, koska hallitusten johtajat pyrkivät tähän Durbanin muistamiseen. Ja täytyy EUkin tarkastella, josko tällaiset etuoikeudet kumppanit, joiden kanssa olemme niin kovasti edistäneet rasismin vastaista kamppailua, kaikenlaista suvaitsemattomuutta vastaan. Haluavatko, tämä, haluavatko ne toimia vielä meidän kanssamme, muun maailman kanssa, vai pyrkivätkö ne autoritaarisempaan prosessiin? Anteeksi, että vien aikaa ennen, mutta totesin, että EUn kanta hajosi äänestyksestä pidättäytyvien ja vastaan äänestämien kesken, mutta konsensus ty- tyytymättömyys vallitsi kaikkialla EU:ssa. Kiitos puheenjohtaja. Vielen herzlichen, vielen herzlichen Dank. Kiitoksia, Tilemans. Annoin teille vähän ylimääräistä puheaikaa. Teillä oli mielenkiintoisia asioita alustuksessa, tärkeitä kysymyksiä. Te kerroitte paljon myönteisestä kehityksestä. Tämä puheenjohtajakausi on ollut aktiivinen, mutta lopuksi se teette myöskin selväksi, että meillä on joskus esteitä toiminnassamme, ja tämä on tietysti yksi asia, jota vielä ei ole saatu ratkaistua, niin kuin me olisimme halunneet, mutta varmasti teemme vielä intensiivisesti työtä tämän parissa, ja haluaisin siis kiittää vielä näistä ponnisteluistanne. Nyt sitten tässä kohtaa haluaisin toivottaa tervetulleeksi koululaisia Lionista, eli tervetuloa. On erittäin hienoa ja hyvää, kun nimenomaan nuoret kiinnostuvat ihmisoikeuskysymyksistä ja hankkivat tietoa, lähtevät mukaan toimintaan. Ja tehän olette jo nähneet, että tämä työ on hyvin sellaista työtä, että se vaatii paljon aikaa, ja tekin varmaan vielä elämänne aikana joudutte törmäämään tällaisiin kysymyksiin. Mutta sitten palaamme taas esityslistalle. Meillä on täällä Amnesty Internationalin edustaja, ja Beji saa siis ensimmäisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. And on... Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Haluan kiittää teitä Amnesty Internationalin puolesta tilaisuudesta puhua täällä jälleen kerran. Arvoin että puheenjohtajakauden lopussa. Nyt ollaan siirtämässä listausta pois, jossa meidän on nyt hermompi arvioida puheenjohtajakautta. Ja ystäväni Michelle arvostaa tätä varmasti. Tästä tulee tasapainoinen, nopea raportti, johon liittyy paljon sellaisia sanoja. Sitten myönteisellä seikoilla, haluaisin aloittaa ja sitten ystäväni Michelle kertoo tämän sitten kollegoilleen tiedoksi. Heillä, heidän se kuuluu tietää. Haluaisin kiittää Belgia puheenjohtajakautta. Ovat alkaneet tarkistaa, että ihmisoikeuspolitiikkaa tämä on ollut varsin onnistunut prosessina. Ja siihen liittyy kansalaisyhteiskunta alusta lähtien. Se oli mukana, se otettiin vakavissaan myös jäsenvaltiotasolla ja se esitti myös vakavissaan kohomille ja oli ensimmäinen kerta, kun ainakin eh, kansallisten yhteydessä, kun ulkoiset ja sisäiset järjestelyt otettiin esille ja olemme kovan, kovasti tästä tyytyväisiä. Tässä tulosun kannalta on avainasemassa se, että toisaalta näemme jotakin tapahtuvat tämän ulkoisen sisäisen yhteyden kohdalla, saadaanko kunnollinen mandaatti sisäiselle työryhmälle ja saadaanko selkeä yhteys kohemmin ja muun väille, eikä tästä tule tällaista vain symbolimaista toimintaa. Ja tietysti meidän pitää mä oikeastaan kyllä kuulu Belgian puheen käsin, mutta Rovastonin täytyy antaa kunnollinen tiedonanto, jotta voidaan keskustella ihmisoikeuspolitiikasta. Affairs Council as well as... Ulkoasainvaliokunnassa täällä, Euroopan parlamentissa tässä valiokunnassa. Näin minäkin voin laatia yleisluontoisunnan lausunnon ihmisoikeuspolitiikasta. Sitten toinen myönteinen seikka, jonka haluan ottaa esille, Tästä puhui myös Michel, nimittäin se, miten järkiperäistetään suuntaviivoja ja välineitä, joita KHM on käyttänyt. Tämä on hieno ajatus, että on tällaisia maakohtaistrategioita ja me toivomme, että tämä toteutuu ja otetaan myös vakavissaan. Erittäin tärkeää meille on se, että näemme todellisuudessa kaikki EU-politiikat integroituina välineiksi, ei vain ihmisoikeuspolitiikat, vaan tarvitaan kaikkiin mahdollisuuksiin, joita EUlla on. Ja kaikki henkilökunnat, onko sitten henkilöstö, onko se sitten kehityspolitiikasta tai kaupapolitiikasta, ovat tietoisia näistä strategioista ja käyttävät sitä myös työssään. Ja kolmantena asiana me panimme merkille 2010 vuoden alussa, että YK työ tuli ihan vaikeammaksi, kaoottisemmaksi. Tämä on nyt muuttunut. Meillä on erityinen ö, yhteys kuolemanrangaistustyöryhmään ja olemme tästä tyytyväisiä. Asia on edennyt. Kuitenkin kuolemanrangaistus oli erityinen prioriteetti Belgialle puheenjohtajakaudella. Se, tältä kannalta on tärkeää katsoa yleistä kontekstia e, YKssa. Ja tässä tilanne on massiivisesti huonontunut niin laadullisesti kuin määrällisesti. Ja erityisesti kuolemanrangaistuksen kohdalla, meidän, joka on näin ilmeinen helppo kohde tavallaan, ja parlamentti on reagoinut asiaan, mutta jotkut taholta eivät mitenkään ole reagoineet. Emme näe minkälaisia reaktioita. Voisi luulla, että EU on kulkenut, no, YK on mennyt taaksepäin muutamilla vuosilla. Not going to have a human rights unit. EU on ottanut takapakkeja tässä 5-6 vuotta. Olemme tästä aika huolissamme on epäselvää kansalaisyhteiskunnalle, tapahtuuko tällaisia estämistä kapealla tasolla tai korkeammalla tasolla vai missä, mutta voidaan käyttää veto-oikeutta korkealla tasolla ihmisoikeuskysymyksessä ja tämä ei ole hyvä ja itse asiassa tämä osoittaa kuinka EU on huomattavasti heikentänyt toimintakykyään. On monia esimerkkejä ja mielelläni annan niitä teille, jos teitä kiinnostaa nämä yksityiskohdat. Nyt haluaisin korostaa, että vieläkin jäsenvaltioiden vastuulla on tämä asia. Lissabonin sopimus ei ole mitenkään tilannetta muuttanut. Meidän pitää korostaa sitä, että ihmisoikeudet tulevat esityslistalle sekä neuvostossa kuin muuallakin. Ja näin ei ole käynyt. Me todellakin toivomme, että parlamentti, Euroopan parlamentti ja parlamentaarikot esittävät tiukkoja kysymyksiä Lady Ashton, kun hän tulee ensi viikolla Strasbourgiin keskustelemaan ihmisoikeuksista kanssamme. Kiitoksia. Herr Howitt, Sie sind der Nächste auf meiner Liste. Ich darf Sie... Kiitokset, Herr Howitt, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin toivottaisin tervetulleeksi Sitäristön eh, johtajan ollessa sairaana. Haluaisin kiittää ryhmäni puolessa Belgian kollegoja, herra C ja teidän muita kollegojanne ja myös tämän päivän ehdotuks- esityksestänne ja muista asioista kaudellanne. Olette täällä aivan kautenne alussa ja nyt jälleen kun teidän kautenne loppuu ja me arvostamme tätä läsnäoloanne ja tietenkin olette tätä niin ystävällinen, että otitte mukaan puheenjohtajamme Rova neuvotteluihin ja keskusteluihin ja tätä myös arvostamme kovasti ja haluamme lämpimästi kiittää teitä tästä. ilmoittaa mitenkään arvostelen muita puheenjohtajakausia, mutta mielestäni Belgia puheenjohtajamaana on yrittänyt todella kovasti tutkia, muokata uutta roolia. Viittaan tähän ulkosuhdehallintoon ja tähän, tämä nyt on erilainen tilanne kuin aikaisemmin ja nyt olette todellakin noudattaneet tässä sopimuksen henkeä ja meidän pitäisikin onnitella belgialaisia kollegojamme tästä. Mitä tulee tämän päivän johdantoon, niin haluaisin kiittää siitä, mitä sanoitte, ei vain ihmisoikeuspuolustajien mm, kontaktipisteistä eri maissa, mutta että neuvostossa pyritte ottamaan nämä asiat esille aina, että saadaan tällaisia ihmisoikeuspisteitä ympäri maailmaa, joita huomioon se uksuuden hallinnossa. Oli hyvä, että viittasitte tähän ja myös ihmisoikeuspuolustajien, koska mehän tiedämme, että juuri nämä henkilöt ovat kaikkein eniten vaaran uhan alla ja haluamme suojella heitä, koska he vievät ihmisoikeuksia eteenpäin. Sitten vielä haluaisin kiittää teitä siitä, mitä sanoitte vastauksen ripeydestä. YK ihmisoikeusneuvostossa, mitä tuli tähän flotilla hyökkäykseen. Minä itse olin tässä mukana Strasbourgissa ja me pystyimme kuulemaan näitä ihmisiä tältä laivalta ja kuulimme myös ihmisoikeuskysymyksistä ja sitten Goldstonein raportin kohdalla olimme ensimmäinen parlamentti, joka hyväksyi päätöslausuman ja tätä kautta tuki Goldstonein, rap- raporttia ja olettavat varsin kunnianhimoisia kaudellaan ja pyrkineet saamaan hallitukset Euroopassa sellaisen kan- kantaan, jos ovat tukea päätöslauselmia ja kannanottoja silloin, kun me pyrimme olemaan johtoasemassa lähi rahanprosessissa. Tämäkin on erittäin tärkeä pyrkimys ja saatte varmasti moneltakin parlamentista tuen asiassa. Teitä vie eteenpäin toive edistyä rauhanprosessissa lähi ja haluaisin kiittää tästä myös. Minulla on nyt pari kysymystä, jotka liittyvät siihen, mitä sanoitte strategisesta katsauksesta ihmisoikeustilanteessa, jos on mahdollista aikaa on varsin vähän, joten haluaisin antaa hiukan enemmän aikaa teille, ah, kun vastaatte. Mutta mitä tulee Kohomin rooliin, sinällään oli varsin kiintoisaa, mitä te sanoitte. Mutta mietin aikaisempia ihmisoikeuskertomuksia pari-kolme vuotta sitten, kun kuka tahansa täällä sitten silloin istuikin neuvostossa, olisi jo nyt sanonut, että Kohom Kohomia kuunnellaan ja seurataan ja otetaan huomioon neuvoston eri työryhmissä ja ihmisoikeudet ovat prioriteetti muillakin maa, alueilla ja teema-alueilla jossakin määrin. Tämä on ollut totta ja edelleenkin on totta tällä hetkellä, mutta täällä parlamentissa ja ehkä tekin johdantonne kautta me myönnätte, että voimme pystyä kyllä parempaankin Lissabonin sopimuksen kaudella. Ja sitten kon, mitä konkreettisia keinoja kohommilla on toimia. Ja näin sitten se voi vaikuttaa enemmän maantieteellisissä ryhmittymissä ja temaattisesti. Haluaisin hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa tästä. Sitten, että varmaankaan häneltä enota arvioida, mitä mm, äh, Baron Ashton itse tulee sanomaan varmastikin meillä on hänelle varsin tärkeitä kysymyksiä ensi viikolla ja jatkossa myös, mutta olisi varsin kiinnostavaa, kun tähän nyt valmistaudutte, valmistaudumme, että ymmärtäisimme, minkälaisia keskusteluita teillä on ollut siitä, kuinka saamme ihmisoikeudet esille täällä Brysselissä ulkosuudenhallinnon yhteydessä ja miten myös valtavirtaistamme ihmisoikeuksia. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, ja samoin on samaa mieltä siitä, että meidän pitää pystyä paremmin valtavirtaistamaan ihmisoikeuskysymyksiä, mutta kysymys kuuluu, kuinka se tehdään niin, että tämä kaikki toteutuu käytännössä myös. Meillä on mitään loppupäätöksiä ehkä tästä, mutta ehkä olisi kiinnostavaa, että alivaliokunta kuulisi, minkälaisia keskusteluita käydään. Näin voimme muotoilla hiukan omaa ajatteluamme ja voimme miettiä, miten voimme parhaimmin valtavirtaista ihmisoikeuskysymykset toimitaan. Kiitoksia, Howitt. Kiitoksia näistä ylistävistä sanoista myöskin. Varmasti tekee hyvää kuulla sitäkin. Minullakin olisi yksi kysymys. Ja ehkä lopuksi voisitte vastata myöskin siihen. Eli millaisia kokemuksia tai millainen arvio teillä niistä mahdollisuuksista, että voidaan käydä ihmisoikeuskeskustelua Kiinan kanssa? Ja millaista ihmisoikeusalalla tapahtunutta edistystä on tapahtunut EUn ja Venäjän välillä. Ja Lohbiller, nyt antaisin teille puheenvuoron. And also... Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella Belgiaa puheenjohtajamaana saavuttamistanne tuloksista. Olette olleet hyvin aktiivinen puhema. Meillä on vähän täsmällisempiä kysymyksiä. Sanoitte EUn suuntaviivojen täytäntöpanossa täällä on uusi lähestymistapa, jonka mukaan kaikilla EUn edustajistoilla pitäisi olla mahdollisuus antaa suoraa neuvoja kohmille. On maita, joissa ei ole EU-delegaatioita, kuten Iranissa. Toisaalta on erittäin relevanttia, että on koordinaatiota, että pyritään saamaan tietoja selville ihmisoikeuksista. Oletteko keskustelleet siitä, miten käsitellään tilannetta maissa, joissa ei delegaatioita ole. Ja sitten mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan, että yksi, että yksi alueellinen prioriteetti on seksuaalinen väkivalta, joka kohdistuu naisiin konflikteissa. Ja no, kuten tiedätte, parlamentti hyväksyi Strasbourgissa kaksi viikkoa sitten, muistaakseni, päätöslauselman, jossa haluttiin YK on turvallisuusneuvosto julkilausuman 32-35 parempaa täytäntöönpanoa, ja se hyväksyttiin valtavalla enemmistöllä, joten sitä pohjimmiltaan todella tuotaan parlamentissa. Mutta halusimme viiden vuoden kuluttua ää, sitten raportin siitä, miten täytäntöönpano on onnistunut. Voisitteko itse ajatella, että voisitte antaa raportin tästä täytäntöönpanosta? Kolmanneksi huolestuttavaa asia, mitä te sanoitte Durbanin seurannasta. Ja voimme käsitellä tätä parlamentissa myös. Meillä on kädet sillä takana sidottu, koska emme voi käsitellä rasismin lisääntymistä Euroopassa, mikä on merkittävää, ja aggressiivista ja väkivaltainen oikeisto on valmistumassa. Mutta meidän täytyy myös käsitellä väkivaltaa myös ul- EUn ulkopuolella. Meidän täytyy miettiä Liben kanssa, miten tätä kansalaisvapauksien valiokunnan kanssa, miten tätä käsitellään. Ja mä voin jättää asioita että eh, Olisi niin, että meiltä jäisi myös päätöslausuma hyväksymättä ilman konsensusta. Ja toisaalta myöskin rasismin vastainen eri, toiminta on erittäin tärkeä ihmisoikeusteema. Ja sitten kysymys on Regelle ja teille. Ja teillä on kaksi pääkysymystä, tai kahta pääteemaa se olisi Unkarille puheenjohtajamaana. Mitkä olisivat tärkeimmät teemat Unkarille? Voitte antaa viisikin, mutta kaksi riittäisi. Eine spannende Frage. Jännittäviä kysymyksiä, eli kiitos niistä. Sitten vielä Sinclair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja en nyt kiitä teitä siitä, että olette täällä selittämässä asioita, koska meidät on valittu tänne, joten teidän tehtävänne on tulla tänne selittämään meille asioita. Se on osa tätä prosessia. On hienoa kuulla, että olette edistyneet kuoleman rangaistusasiassa. Se on hienoa kuulla, mutta puheenjohtajakauden aluksi ja katsoin nyt näitä tavoitteita, tässä on vähän plagioitu YKta, eli ei ole mikään yllätys, että näihin tavoitteisiin on päästy, kun on kopioitu muualta. No, tämä puheenjohtajuuskausi on ollut pelkkä haamukausi. Asiat, joista on puhuttu, ovat pelkkää retoriikkaa. Esimerkiksi lapset aseellisissa konflikteissa puhutte toiminnasta, mutta ette ole antanut tästä mitään esimerkkiä. Sitten puhutaan aivoriihistä. No missä tässä on toimintaa? Täytyy vain toivoa, että Ashton ryhtyy tiukkoihin toimiin, mutta kuten Amnesty International sanoi, tässä ei ulkosuurhallinnossa ei ole mitään ihmisoikeusyksikköä. Sitten Venäjä. Mitä valtio on tehnyt Venäjän suhteen? Viime viikolla siellä oli tärkeä turnamentti. Siellä on pahasti rasismia, homofobiaa, poliittisia tosinäyttelijöitä on syrjitty. Ja Memorial, voitti Saharopalkinnon viime vuonna ja kaksi kolmesta näistä voittajasta on pidätetty. Eli EUssa voidaan puhua ihmisoikeuksista, mutta milloin oikein ryhdytään toimiin? Vielen Dank. Kiitoksia. Ja sitten pyytäisin vastauksia. Matche. Paljon kiitoksia. Ottaisin kysymykset järjestyksessä käsittelyyn. Kiitoksia näkemyksistänne. Menen suoraan tähän lähitä kysymykseen. Lähitä päätöslauselmat ihmisoikeusneuvostossa tai YKssa ovat kiistanalainen kysymys EUssa. Joten tällä kerralla olimme tyytyväisiä siitä, että meillä oli yhteinen lähestymistapa. Ja päätöslausuman jälkeisessä äänestysselityksessä me kaikki onnistuimme äänestämään tyhmää, tyhjää sen sijaan, että olisimme jakautuneet ei juu ja tyhjä ryhmiin. Sekäli EU voi yhdellä äänellä, mutta tarvitaan vähän lisää työtä jotta koko EU äänestäisi kyllä. Ja painottaisin tämän myös paljon, paljon kiinni siitä, paljon kiinni avainpelaajien kyvystä aidosti kuunnella EUn ehdotuksia, mitä tulee tar- tarkistuksiin ja lähestymistapoihin että eu on suhtauduttaisiin globaalina pelaajana eikä sitä hajotettaisi. Ja silloin kykenemme etenemään lähi julkilausumisessa. Olen toivokas, että jos aloitamme tammikuun alussa tällaisen etsivän työn, otamme yhteyttä avainpelaajien, vakuutamme heidät neuvottelemaan kanssamme, näyttääksemme hyvän tuloksen, hyvän kompromissin, jotain, joka kasvaa meillä. elää joka johtaisi päätöslausumaan, joka auttaisi, edistäisi ratkaisua sen sijaan, että sitä pitää tästä poliittisena poseerauksena. Näin e-, YK ja ihmisoikeusneuvosto edistyisi asiasta. Sitten strateginen arviointi. Mitä kohon voisi tehdä paremmin? Ensinnäkin pysyvän puheenjohtajan nimittäminen on erittäin tärkeää. On tässä vaiheessa hankalaa arvioida, kuinka paljon tämä muuttaa työtä, mutta se tulee muuttamaan, koska se luo pysyvää institutionaalista muistia ja, ja myöskin ajallista jatkuvuutta – kun on kahden vuoden pysyvä puheenjohtajuus, joka voidaan uusia kahdeksi vuodeksi. Eli pohjimmiltaan kyseessä on neljän vuoden puheenjohtajuus. Se ainakin potentiaalisesti muuttaa täysin sen tavan, miten ohjelmaa täytäntöön pannaan. Suunnitteluhorisontti pitenee paljon. Ja tälle, tämä pysyvä puheenjohtaja olisi täysin integroitu ulkosuhdepalveluihin – että hän kykenee kommunikoimaan suoraan kanssa, jotka ovat useamman työryhmän puheenjohtaja, kaikkien työryhmien puheenjohtaja. Joten sillä on hyvin taistetun organisaation ulkosuhdepalveluihin. Ja pysyvät puheenjohtajat kykenevät keskenään kommunikoimaan, joten näen pare, paljon paremman kommunikointikyvyn muiden neuvostotyöryhmien kanssa. Lisäksi uskon, että jotta KOHA kykensi todella tarttumaan ne haasteet, joita saa viime vuosina kohdannut ihmisoikeusneuvoston perustamisen myötä. Se on lisännyt kolme sessiota YK on esityslistalle. YK on aloitteiden määrä oli moninkertaistunut ja EUn kahdenväliset välineet ovat myös vahvistuneet. Jotta kohan todella pystyy näihin haasteisiin tarttumaan, täytyy rationalisoida edelleen työryhmän toimintaa. Tarkoitan tällä sitä, että meillä on parempaa kirjallista viestintää, keskusteluiden parempi pohjustaminen, että meillä on strategisia näkemyksiä ja keskusteluja käsittelyssä lähemmän tällaisia kelluvia vähemmän ei-operationaalisia puheenaiheita. Se, että keskitytään enemmän operationaalisiin, toiminnallisiin kysymyksiin. Tällä tavalla kaikki jäsenvaltiot kykenevät tukemaan ulkosuhdepalveluja tällä tavalla. Mutta tavalla tai toisella voi olla oikeutettua pitää enemmänkin kokouksia, mutta yrittäkäämme ensin rationalisoida työtapojamme ja mietitään sitten, tarvitaanko, tarvitaanko sitten työryhmään lisäkokouksia. Mitä ulkosuhdepalveluun tulee, Minä olen aina ajatellut, että palvelussa aina tulee olemaan ihmisen kanssa kapasiteettia, temaattinen yksikkö ja valtavirtaistamista maantieteellisillä tiskeillä – ihmisoikeuksissa. Lähtevänä kohden puheenjohtajana sanoisin, että ei, eikö se ole niinkään hyväksyä sitä strategiasta, mikä on tärkeää, vaan se, että meillä on riittävää henkilöstöä ja voimakasta sisäistä kommunikaatiota. Jos on tarpeeksi ihmisiä, ja se pienikin ryhmä ihmisiä, mutta on tarpeeksi ihmisiä, joille annetaan – tehtäväksi seurata ja antaa neuvoja kaikille ulkosuuden palveluiden toimijoille lisätietoa ihmisoikeuksista. Meidän melkein yksikkömme on pieni, mutta me kykenemme antamaan neuvoja kaikille belgialaisille teematiskeille – alueellisesti ja temaattisesti. Me, ja meillä on vain viisi ihmistä. Se on toteutettavissa. Se vaatii paljon energiaa, mutta se mahdollistaa, jos on ihmiset, jotka sen osaavat. Sitten eu venäjä suhteet. Lennätte saaneet neuvoston puheenjohtajien äh, johtajien briefauksen. Äh, no, johtaja oli täällä Viime kerralla hän raportoi valiokunnalle, oli valiokunnalle, mitä tästä vuoropuhelusta pitäisi sanoa. En jatka siitä niin paljon, mutta kerron oman vaikutelman. Meillä oli puheinen vuoropuhelu. Hyvin puheinen dialogi. Sillä, että täällä näette Wikileaksissa jotain lähetyksiä ja silloin saatte tietää, mitä suorapuheisuus merkitsee. Tämä oli suorapuheista. Me sovimme, että me olemme eri mieltä joukosta asioita. Käsittelemme kaikki asiat. Mikä menee perille, tämä on tämä perinteinen kysymys. Onko meillä riittävän vankkoja välineitä vai muutoksen aikaansaamiseksi? Mutta EUn kannan selkeäksi tekemiseksi joukossa asioita. Tämä tehtiin perin perinpohjan. Ja sitten se, mitä me voimme tehdä ihmisoikeuksien puolustajille, mitä voimme edetä. Ei, tässä oli kysymys neuvojen saamisesta, liittyen neuvojen saamiseen kentältä. Näkemyksiä tulee edustajista istöltä, mutta kentällä EUn edustajista ja johtajat, kaikkien EUn missioiden edustajat, kaikki EU-maat, joilla on suurlähetystö, plus EUn edustajista. Kaikki nämä tapaavat. Ja kun viestistä keskustellaan, meillä on yhteinen neuvo, joka annetaan konsensuspohjalta – Siinä on EU-maiden edustajistot ja EUn edustajisto yhdessä. Tämä on tämä standarditapa, joka on ollut käytössä viimeiset 5-6 vuotta. Tämä toimii hyvin, koska EUn koordinaatiota tapahtuu hyvin käytännöllisissä, pragmaattisissa asioissa. Joten enpä usko, että EU-mission väliaikainen puuttuminen – estää EUn edustajistoja kokonaisuudessaan antamasta neuvoja liittyen siihen maahan, jossa ne sijaitsevat. Tehdäksemme selväksi, jos on maa, jossa ei ole EU-edustajistoja, siellä on kuitenkin paikallinen puheenjohtajamaa. Ja ravastan on pyytänyt kollegoita tapaamaan, heillä on työistuntoja ja näin näistä työistunnoista tulee papereita, dokumentteja ja strategioita, jotka lähetetään meille. Joten tämä ei vielä ole ongelma. Kiitos kysymyksestä, joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja 32.35 päätöslauselmaan. Tämä oli ihan suoraan sanoen puheenjohtajamaan prioriteetti tänä aikana. Meillä on ollut Genevessä ja New Yorkissa kolme päätapahtumaa ja myös Brysselissä alleviivataksemme 30, 25 päätöslauselman 10-vuotispäivää. Me aktiivisesti lobbasimme ja vahvasti lobbasimme saadaksemme turvallisuusneuvoston hyväksymään indikaattoreita, jotka YK pääsihteeristö on kehittänyt. Tässä on vahvasta työtä. Ei ole mitenkään selvää, että näin kävisi. Vastustusta tuli tietyltä turvallisuusneuvoston mailta, mutta lopulta onnistuimme vakuuttamaan ne että tämä oli oikea tie eteenpäin. Meillä on nyt raportti, se tullaan julkaisemaan. Tulitte saamaan sen. Ja se lisää tämän erittäin tärkeän asian, tunnettuutta asian, joka, jo, jota puheenjohtajista on edustanut. EUn sisälläkin me olemme ryhtyneet toimiin, jotta turvallisuusneuvoston hyväksymä politiikka tullaan hyväksymään myös sisällisesti, joten sisäistä ja ulkoista koherenssia täällä on paljon. Se on se avainsana. Sitten Durbanin prosessi. On tärkeää alleviivata sitä, että Etelä-Afrikka on, on edistänyt YK tänä syksynä hyväksymään päätöslauselman asiaa edistänyt tavalla, joka ei ole ehkä välkyyn mahdollinen. Alleviivaan, että Etelä-Afrikka olisi voinut työskennellä konsensuksen eteen, erityisesti EUn, EUn kanssa. Tietää, miten paljon EU investoi maailmankonferenssin 2008 ja myös 2009 asiakirjaan. Joten Afrikka, Etelä-Afrikka tiesi, että kohtasivat kumppaneita, jotka halusivat osallistua. Mutta ikävä kyllä he eivät olleet välkyimpiä neuvottelijoita. Ja sen että meillä olisi ollut voimakkaasti konsensuaalinen lopputulos. Tässä tuli vähän enemmän vastakkainasettelua kuin odotimme. Mutta asian pitää perehtyä tarkemmin. Vastaisin sitten kysymykseen, mitkä ovat kaksi pääkysymystä, joihin Unkarin pitäisi tapahtua. Ei mitään. Nyt on aika ulkosuhdepalvelun astua johtoon. Ja kohmi seuraava puheenjohtaja, joka tulee nimenomaan Ashtonin alla. Hänen ja ulkosuhdepalveluiden on oltava johdossa. Ja sitten Unkari tekee ehdotuksensa, mutta nyt on aika lopettaa mahdollisimman nopeasti siirtymäaika, joka on seurannut Lissabonin sopimuksesta, ja on täytäntöön pantava sopimusta mahdollisimman nopeasti. Ja se on totta kai korkean edustajan tavoite. Mutta Unkari, kuten jäsenvaltiot, aina haluavat tukea. Ja oletan, että Unkari pohjoisuus tai ei-pohjoisuus ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueella tukee, että Unkari tukee palveluja. Ja mitä tulee siihen, että taas aamu puheenjohtajuus, me ollaan samaa mieltä, se oli tavoite. Me halusimme antaa täyden omistajuuden Ashtonin palveluille. josta tulee Euroopan palvelu? Ja haluaisin ilmaista syvimmät kiitokset. Ja sen suuren niin se valtava tuloksen, mikä on saanut äh, Relax, komission Relax-palveluiden kanssa aikaan. On ollut rikastuttava kokemus työskennellä Rovastonin kanssa. Vielen herzlichen Dank. Kiitoksia. Ja sitten vielä yksi kysymys Sinclairilta. Thank you, just for... Kiitoksia. Ihan nopeasti. Jos puheenjohtajavaltio on hyväksynyt, että tämä oli haamukausi, niin milloin Ashton tulee sitten tänne vastaamaan meidän kysymyksiimme? Wir haben im Eingang äh, schon darüber... Aluksi jo puhuttiin siitä, että emme tiedä näitä asioita ihan tarkkaan, mutta ensi viikolla Strasbourgissa on laaja keskustelu ihmisoikeuksista. Ja niin kuin elämässä aina on, etelemme askel askeleelta ja toivottavasti nämä ovat askeleita eteenpäin eikä taaksepäin. Tilemans, haluaisin kiittää teitä sydämellisesti te kerroitte mielenkiintoisista asioista ja ainakin vaikutatte hyvin sitoutuneelta näihin toimiin. Ja te annoitte sen vaikutelman, että te olette sitoutunut näihin kysymyksiin työssänne. No ehkä yksi kysymys vielä. Onko teillä vielä jotain täydennettävää näihin kysymyksiin? Onko teillä vielä jotain sanottavaa? To the question that was posed to Amnesty International by Ms. Lockby kysymys Amnesty Internationalille. Ensinnäkin tietenkin me vieläkin seuraamme omia kuuluisia sääntöjä, että tässä puheenjohtajuuskysymyksessä, mutta olen hiukan samaa mieltä herra Tiilamonsin kanssa. Meillä ei ole paljonkaan sanottavanamme ulkosuhteista Unkarille, kylläkin paljon sisäistä suhteista ja sitten tässä tarvitaan myös hyvää romanipolitiikkaa, se on varma asia, mutta EUn kohdalla, Unkarin kaudella sanoisin, että en enää halua tällaista kansallista puheenjohtajuutta. Nor in Catherine Ashton brief. Kazakstanin kaltaista puheenjohtajuutta. niin, että joku maatilyksikkö sanoo, että me emme tiedä, että emme ole koskaan kuulleet tästä, kukaan ei koskaan puhu mistään ihmisoikeuksista. Relex on erittäin hyvä henkilökunta, joka tekee työtä ihmisoikeuksissa ja yrittää tehdä kaikkea, että auttaisivat Kasakstanissa ihmisoikeuspuolustajia. Tämä ei enää riitä. Menemme taaksepäin. Meidän täytyy ainakin palata siihen pisteeseen, missä olimme, vaikka nyt Ruotsin puheenjohtajakaudella tarvitsemme avoimuutta, pitää tietää, mitkä agendat ovat käytössä. Meidän pitää tietää, että henkilö, henkilöstöä saadaan ihmisoikeusasioissa, joilla on valtavasti asiantuntevuutta tähän löytyy. Sitä ei pidä hukata. Tämä on meidän toivomme. Toivomme, että Unkari kaudun ainakin ulkoministeritasolla on tiukkana. Ei enää riitä, että sanotaan, että Aston ei salli meille jotakin asioita istusistalle otettavaksi. Haluan, että tästä puhutaan, niin me tulemme puhumaan, koska meidän oikeutemme on päättää. Ei pidä kätkeytyä jonkun taakse, joka ei halua ottaa esille ihmisoikeuskysymyksiä. Vielen herzlichen Dank. Auch. Kiitoksia myöskin teille sitoumuksestanne näissä kysymyksissä. Te olette henkilökohtaisesti näihin sitoutunut ja kiitos siitä. Onko kollegoilla jotain kysymyksiä vielä tähän liittyen? Ilmeisesti ei. Ja sitten voimme siirtyä esityslistaan kohti vii, kohta viisi keskustelu Sri Lankan konfliktin jälkeisestä ihmisoikeustilanteesta. Ja tulkeille voisin sanoa, että siirryn nyt Englantiin ja pidän alustuksen tästä aiheesta. Tänään keskustelemme ihmisoikeustilanteesta Sri Lankassa sodan jälkeisen aikana. Parlamentti keskusteli hiljattain neuvoston päätöksestä poistaa GSP Plus tullietuusjärjestelmä johtuen siitä, että Silankan hallitus ei ollut noudattanut ihmisoikeuslausekkeita. Erityisesti tämä poisto johtui siitä, että kolmea YK ihmisoikeusyleissopimusta ei ollut riittävästi noudatettu kansainvälinen siviili- ja poliittisten oikeuksien yleissopimus, kidutuksen vastainen yleissopimus ja lasten oikeuksien yleissopimus. Ja on selvää, että tällä hetkellä Sri Lanka ei pane täytäntöön näitä toimia tehokkaasti. Mutta muut kirjalliset asiat askarruttavat meitä tänään on herännyt epäilyksiä sotarikoksista, joita, joihin syyllistyttiin konfliktin viimeisinä kuukausina. Sitten mitä tapahtui Tamiliväestölle? Noin 280 000 sisäisesti siirretylle henkilölle, jotka elivät leireillä sodan loppuvaiheessa. Ovatko he palanneet turvallisesti kotiin ja mikäli näin on käynyt, mitä he löysivät sitten kotoaan sinne päästyään. Ja millaista apua he saivat uudelleen asettautumisen suhteen. Sillankan kahdet suuret vaalit vuonna 2010 ja on uuden komitean luominen silloin hallituksen tasolla – ja innolla odottelemme vieraidemme huomioita näistä asioista. Ja toivottaisin vieraamme tervetulleeksi ensinnäkin herra Alan Kiinan kansainvälisestä kriisiryhmästä, ja hän on myöskin Sri Lankan projektin vetäjä. Toivottavasti hän on täällä. Hän on täällä paikalla. Hyvä. Ja annan puheenvuoron teille. Olkaa hyvä. I'd like to thank the... Kiitoksia. Haluaisin kiittää valiokuntaa tästä tärkeästä kuulemisesta ja siitä, että saan tulla kertomaan International Crisis Groupin näkemyksiä tästä tilanteesta tällä hetkellä Sri Lankassa heti äh, uuden, äh, Raksabaksen uuden kaudella poliittinen tilanne on vieläkin varsin huolestuttava Sri Lankassa. Hienot mahdollisuudet rakentaa pysyvä oikeudenmukainen rauha tämä olos, nämä olosuhteet ollaan nyt menettämässä. Ja nyt haluaisimme kertoa jostakin avainkysymyksestä valiokunnalle. Ensinnäkin mitä tulee noin kolmen tuhannen kotoan siirtyneen ihmisen palauttamiseen, niin suuri enemmistö on lähtenyt leiriltä, jonne heidät on lukittu kuukausi. Tämä on hyvä asia kuitenkin. Mitä tulee viimeaikaisimpiin hallituksen lukuihin, yli 20 000 ihmistä edelleenkin on leireillä ja 70 000 on sijaisperheissä, eivätkä ole palanneet omalle maalleen. Ne, jotka ovat palanneet koteihinsa, heillä on valtaisia ongelmia mukaan lukien asuntoiden puute, muun infrastruktuurin puute, on vähän elinkeinomahdollisuuksia, heidän on vaikea myös viljellä maataan tai kalastaa, jos asuvat rannikoilla. On vähän merkkejä siitä, että hallitus Sri Lankassa lähestyy avoimella tavalla ongelmaa ja sillä on myös resursseja toimia. Tämä voidaan nähdä haitallisena rajoituksina, joita asetetaan kan- kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät ihmisoikeustyötä. Näiden tahojen työ on oikeastaan pelkästään sitä, että voivat antaa jotakin materiaalista apua ja hallitus ottaa sitten, sitten itselleen kiitokset. Eikä ole ollenkaan rakennettu yhteisöä, ei otettu huomioon sosiaalisia... Ai pitääkö hidastaa? No, yritän. Ah, okay. The work of these, these... Näiden tahojen työ on pelkästään sitä, että antavat hiukan materiaalista apua ja hallitus sitten ottaa itselleen tästä kiitokset. Mikä näistä ra- ratkaisevan tärkeistä jälleenrakennustöistä sodan jälkeen, jotka liittyvät psykososiaaliseen vahinkoon, jota ihmiset ovat kärsineet sodassa tai kun jäljitetään kadonta ihmisiä tai otetaan huomioon naisten erityistarpeet. Miten, mikä näistä ei ole virallisesti laillista, ei saattaa näin tehdä. kun läsnäolo on siellä tärkeää, koska he voivat he voivat kuitenkin toimia varsin rajoitetulla tavalla. Mitä tulee rakennustoimintaan, sitä valvotaan tiukasti ja joukkoja on valtavasti pohjoisessa provinssissa, jotka valvovat tätä työtä ja kaikki tärkeät päätökset tehdään sotilashenkilöiden toimesta ja Kolomposta käsin. Sitten tämä presidentin jo, veljen johtama työryhmä myös valvotilannetta tässä yhteydessä yhä enemmän singalilaisia muuttaa pohjoiseen, ja tämä ei todellakaan mitään avointa prosessia. Tämä on herättänyt Tamilien parissa pelkoja siitä, että hallitus aikoo muuttaa pohjoisen etnistä kokoonpanoa. Hallitus on jatkuvasti luvannut, että kaikki 70 tai muu yli 70 000 muslimia, jotka on karkoitettu pohjoista vuonna 1990, heidät heidän sallitaan palata koteihinsa. Tämä on tietysti hyvä uutinen kuitenkin se seikka, että mitään aktiivista läsnäoloa näiden yhteisöjen taholta ei ole mitä tulee tähän asettautumisprosessiin. Tämä vain asettaa uhanalaisen uuden tilanteen. Tämä on erityisen totta, kun ajatellaan, että hallitus ei ole ollenkaan kiinnostunut siitä, että saadaan aikaan avoin, tasa, arvoinen prosessi, mitä tulee näihin maakiistoihin. Näitä on jo paljon maakiistokysymyksiä pohjoisessa. Sitten toinen asia, kun arvioidaan, että 11 000 ihmistä, jotka antautuivat ja heitä epäiltä he ovat osallistuneet LTTEn toimintaan. Heidät suurin on nyt vapautettu. Viimeisimmät luvut, joita olemme saaneet, osoittavat, että noin 54 5400 on edelleen pidätettynä, 67 saa oh, heitä uhkaa oikeudenkäynti. On tietysti myönteistä, että suurin osa on nyt vapautettu sattumanvarais vasta pidätyksestään olemme saaneet kuitenkin huolestuttavia tietoja siitä, että ne pidätyt, jotka on palautettu koteihinsa, heitä kuulustellaan sattumanvaraisesti armeijan toimesta. Puuttuu riippumatonta valvontaa, mitä tulee näiden epäiltyjen äh, tamilitiigerien toimintaan. Punainen risti, määrättiin lopettamaan toiminta pohjoisessa provinssissa. Hän aikaisemmin se ei päässyt ö, ö, näille leireille. ICRCn asiantuntemus musta todellakin kaivataan. Sitten kolmas asia on tärkeää panna merkille, että sodan loppumisen jälkeen on, on ollut raportteja näistä pakkohäviämisistä ja tapoista kuitenkin kaappaukset, poliittiset murhat, edelleenkin saadaan tällaisia tietoja ja terrorikoneisto on edelleenkin paikallaan. Ei mitään kunnollista tutkimusta ei ole tehty eikä syytteenpanoa missään näissä tuhansista katomistapauksista tai korkean tason poliittisissa murhissa, niin ei mitään ole tehty. Edelleenkin hätätilan valalla 18 kuukautta sen jälkeen, kun sota päättyi ja hätäsään sääntelyt ja terroristi, terrorismin vastainen lainsäädäntö edelleenkin on käytössä, jotta pidätetään LTTEn epäiltyjä ja vastustetaan presidentin oppositiota. To have ended when negotiating on neuvoteltu myös tästä tuonti, suostumusjärjestelmästä. Ihmisoikeuskriisi jatkuu maassa ja se vaikuttaa kaikkiin yhteisöön, muslimeihin, tamileihin, singaleihin. Neljäntenä asiana demokratinen hallinto on heikentynyt tasoltaan sodan jälkeen huomattavasti. Tätä nähdään ei vain siinä, että on tällaisia poliittisia oikeudenkäyntejä paljon, mutta vieläkin selmintää näkyy siinä, että 18 muutosta tehtiin perustuslakiin ja tämä on oikeastaan samanlainen kuin perustuslainen vallankaupaus nyt kun saatiin kaksi kolmassa enemmistöä parlamentissa vähän kyseenalaisen tavoin, presidentti pystyy puskemaan läpi ilman minkälaista kunnosta keskustelua parlamentissa tai että tuomioistuin valvoa muutoksen, joka poistaa oikeastaan kaikki esteet hänen vallankäytölleen. Ja kun on poistettu kaksi, ka, kahden kauden rajoitus presidentin kohdalla, niin hän voi pysyä lopullisesti oikeastaan loputtomiin vallassa. Se on uhka. Viidentenä asiana, mitä tulee presidentin komission sovinnosta, sovintokomissiosta. Kriisiryhmä on edelleenkin vakuuttunut siitä, että tämä prosessi ei täytä perustandardeja, jotta voidaan saada aikamikasta mikästä sovintoa tai juridista vastuullisuutta, mitä tulee sotarikoksiin tai rikoksiin ihmiskuntaa vastaan. Kannattaa panna merkille, että suurin osa todisteita, joista on esitetty komissiossa, ovat tulleet hallituksen piireistä, jotka tuntevat myötätuntoa hallituksen politiikkaa kohtaan. Komissio ei voinut kuulustella ketään tarkasti. Koissa on ollut varsin vähän näitä kuulusteluita. Kun komissio on sitten mennyt pohjoisen tai itään, suurin osa tamilista, jotka tulivat puhumaan heidän kanssaan, he eivät saaneet tilaisuutta esittää oikeastaan mitä ne, jotka pystyvät puhumaan, niitä pöytäkirjoja merkittiin, heidän antamassa tiedot kertoivat perheensä jäsenten häviämiset tai kun he tuli pidätetty. Tässä oli monia LTTE-johtajia, jotka antautuivat sodan viime päivinä, eikä heistä ole kuultu sitten mitään. The commission has also... Komissio on kuullut myös sellaisia todisteita, jotka todistavat, että hallitus on pommittanut siviiliväestöä ja sairaaloitakin, ja on myös vakavia rikkomuksia jota TTE on tehnyt. Nyt todisteet, joita on kuultu tavallista kansalaisilta pohjoisessa, vahvistavat väitteet, joita on kuultiin 2010 toukun raportissa sotarikoksista Sri Lankassa. Yksi hallituksen taho e- e- arvioi, että puolet perheistä pohjoissa oli menettänyt ainakin yhden sen taisteluissa. Tämä vahvistaisi karkean arviomme siitä, että kymmenet tuhannet sivilit saivat surmansa. Me uskomme, että hallitus käyttää tätä komissiota hyväkseen ja me ilmaisimme huolemme sitten puuttuu riippumattomuutta, että näiden komissaarien kohdalla puuttuu suojelua todistajille, eikä ole minkäänlaista mandaattia käsitellä väitöksiä sotarikoksista, eikä anneta muita todisteita ja on tällaista säännönmukaista rankaisemattomuutta. Me uskomme, että arvostelumme on todellakin aivan paikkansa pitää pätevää vieläkin. Se seikka, että tämä komissio on antanut foorumin joillekin kansalaisille pohjoisessa ja idässä kertoa hirveästä rikkomuksista, kärsimyksistä ja rikoksista. Siitä ei tullut kuitenkaan kunnollista sovintoprosessia tai tilivelvollisuustoiminta ja tämä johtuu siitä, että komissaarin jäsenetkin ovat niin vähän riippumattomia. Mutta jos unohdetaan tämä riippumattomuus, komission työn arvo riippuu siitä, mitä se tekee, kun se reagoi näihin tietoihin, joita se, sille annetaan. Kysymys kun se virallisen tilan, kuvan tilanteessa tai että hallitus jatkuvasti kiistää nämä tajutelotukset ja pommitukset onko sillä jotakin hyviä vastauksia ihmisten huolenaiheisiin, voiko se edistää sovintoa tai vastuullisuutta. Tähän asti vastaus on ollut ikävä kyllä ei, ja emmekä juuri usko, että tämä tilanne tulee juuri muuttumaan tästä. Hallitus on tehnyt paljon melu tästä väliraportista, joka esitettiin presidentille aikaisemmin tänä vuonna. Suurin osa ehdotuksista ovat jonkin verran arvokkaita, niin kuitenkaan se ei muuta juurikaan vastuukysymyksiä ja ja näillä ehdotuksilla on jo pitkä historia muiden komissioiden tahosta, eikä niitä ole eri hallitusten toimesta koskaan täytäntöönpanto. Kannattaa, kannattaa panna merkille, että LTT, tai komissio ei ole suostellut sitä, että val, valvottaisiin kuolemantapauksia ja toimittaisiin ja annettaisiin kuolemantarkoituksen niille, jotka ovat menettäneet henkensä. Nämä toimet pitäisi olla lähtökohtana, jos halutaan jotain kunnollista sovintoprosessia aikaan. Mutta että suustellaan tällaista politiikkaa, se tarkoittaisi sitä, että kyseenalaistettaisiin hallituksen jatkuva kieltäminen sen suhteen, että ketään siviiliväestöstä on edes kuollut. Sen sijaan tulisi merkkejä siitä, että hallitus haluaa tarttua näihin sotarikossyytteisiin, rikkomuksiin, niin komissio osoittaa jotakin aivan muuta toiminnallaan. Se osoittaa, että huolimatta todisteista, joita kansalaiset ovat esittäneet, hallitus edelleenkin kieltää ongelman olemassaolon tai että tarvittaisiin jotain kirurgista vastuullisuutta ja että riippumaton kansainvälinen tutkimus on enemmän tarpeen kuin koskaan. Ja sitten vielä lopuksi. Tämän komission ulkopuolella todisteita edelleen tulee esille, vakavia rikkomuksia ovat tehneet molemmat osapuolet. Esimerkiksi viimeisin video, joka osoittaa tamilien teloituksia, jotka olivat antautuneet. Tämä tarvitsee kunnollista tutkimusta. Sitten YK on erityisedustaja. Hänen osallisuutensa myös on rohkaiseva. Samoin, että YK on pääsihteeri, pääsihteerin Lanka-työryhmä on nähnyt tämän videon. Ja mitä tulee tähän YK-paneelin EUlla e-, e-, ja sen jäsenvaltiolla on tärkeä vastuu ja rooli antaa vahva tuen signaali työlle, jota paneeli YKssa tekee sitten, kun tämän työtulokset esitetään pääsihteerille. Näin tapahtuu todennäköisesti tammikuun puolessa välissä. Kiitos. Kiitän sydämellisesti tästä puheenvuorosta, hyvät naiset ja herrat. Herra Hauit. Me olemme sopineet, että te jatkatte puheenjohtajana, kun minä joudun lähtemään. Paljon kiitoksia teille. Ja toivottavasti kokous etenee sujuvasti. Thank you very much for your patience. Paljon kiitoksia kärsivällisyydestä tuon lyhyen keskityksen aikana ja paljon kiitoksia Rova Jeglelle, joka oli pohjohtajana ensimmäisessä osassa. Olen innostunut. Mielelläni haluan jatkaa herra Kinnanin puheenvuorosta eteenpäin. Paljon kiitoksia hänelle. Jatkamme ilman taukoa eteenpäin Sri Lankaa keskustelussa. Herra Fernando ja ja professori Hytter puhuvat seuraavaksi. Ja herra Hytter on pysyvän Sri Lankan kansantuomioistuimen puheenjohtaja. Tatri Fernando on Irlannin rauhaformin Sri Lankanssa. Professori Hytter. Kiitoksia puheenjohtaja. Totta on, että minulla oli etuoikeus toimia puheenjohtajana kansan pysyvän kansanoikeusistuimen puheenjohtajana Dublinissa. Se oli Dublinissa tämän vuoden alulla oikeastaan. Tämä pysyvä kansantuomioistuin on tällainen mielipiteitä edustava tuomioistuin, jonka Bertrand Russell perusti Vietnamin sotarikosten jälkeen Russellin perustaman tuomioistuimen mukaisesti. Sri Lankaskaan liittyen useampi tuomari tapasi. Ja osa tuomareista tuli eri maista, kuten herra Rajinda Sasha, joka oli entinen Delhiin korkean oikeuden pohjohtaja, Dennis Halliday, joka oli YK entinen apulaispääsihteeri, ja sitten herra Sulak Svaraksha Visatai, joka oli, on buddhalainen rauhankampanjoija Egyptistä, Argentiinasta, Italiasta ja Belgiasta myös. Tuomareita. Tämän on organisoinut Illanen rauhan komitea. Tämän tuomioistuimen valmistelussa – Meillä oli mukana aktiivisesti srilankalaisia ja irlantilaisia. Meillä oli singalaisia mukana. Me emme saaneet miltään tamiliorganisaatiolta emmekä Yhdysvalloilta rahaa säilyttääksemme tuomioistuimen uskottavuuden. Ja tuomioistuin käsitteli valtion ihmisoikeusrikkomuksia. Emme pyrkineet puolustamaan tamilitikereiden asemaa. Emmekä myöskään pyrkineet tutkimaan LTTEn ihmisoikeusrikkomuksia, vaan valtion suorittamia rikkomuksia. Se oli tuomioistuimen tavoite. Olemme kuulleet paljon todistajia. Saamme myös paljon kirjallisia lausuntoja. Olemme nähneet videoita. Ja kolmen päivän aikana tuomioistuimen jäsenet onnistuvat keräämään aika paljon informaatiota. Tuomioistuimen johtopäätökset olivat, että että rikkomuksia oli runsaasti. Ensinnäkin sotarikoksia, joiden tapahtuminen kyettiin näyttämään eri todistajan lausuntojen aikana. Tuomioistuimen sessio aikana käsittelemme kahta pääkysymystä. Ensinnäkin rauhanprosessin tuhoaminen, sen murtuminen. Näemme, että siinä vastuussa olivat monet. Myös kansainvälistä vastuuta oli Yhdysvallat, Iso-Britannia ja jossain määrin EU myös, kun ne julistivat tiikeri terroristi liikkeeksi Tämä oli osa murtumisprosessia. Me perehdymme myös sodan viimeisiin viikkoihin. Suurin osa todistajien lausunnoista kerättiin liittyen tähän ajanjaksoon. Joten tuomioistuimen johtopäätös oli, että sotarikoksia tapahtui. Tämä on siis näytetty toteen, kuten kollega nimestä Kiinan totesi. Tulee myös siihen johtopäätöksen, että tapahtuu rikoksia ihmiskuntaa kohtaan, murhia, tuhoamisia, väestön siirtoja ja niin poispäin. Oli myös herätti myös mahdollisesta kansanmurhasta, mutta tuomioistuin ei tullut minkään tulokseen liittyen tähän kysymykseen, koska se on sitä mieltä, että näyttö ei riittynyt, riittänyt ratkaisuun. Mutta että tätä ongelmaa voisin tarkastella myöhemmin, koska oli jotakin viitteitä siitä, että siihen suuntaan oltaisiin menty. Myöskin humanitaarista oikeutta rikottiin. Tämän kykenemme myöskin osoittamaan todeksi. Ja myös sellaista, mitä kansainvälisessä oikeudessa on kutsuttu rauhan vastaisiksi rikoksiksi. Tuomioistuin myös totesi tällaista tapahtuneen. Tuomioistuin teki suosituksia sekä Sri Lankan hallitukselle että kansainväliselle yhteisölle. Ja tämän kuulemisen erikoisluonteisuuden vuoksi pääsuositus. Nyt vuosi tuomioistuimen tämmöisen jälkeen se on, että perustettaisiin itsenäinen komissio. Yhdeltä puolelta me olemme nähneet prioriteetti, joka on annettu ongelman ratkaisulle. Se tämä prioriteetti oli sotilainen prioriteetti. Ja tämähän ei ole ainoa tapaus maailmassa on olemassa trendi, erittäin vaarallinen trendi, että ongelmia ratkaistaan vain sotilaallisesti. Olemme tulleet myös siihen tulokseen, että itsenäinen tutkintakomissio olisi välttämätön. Ja siinä todistoja lausuntoni loppusanat. Kiitoksia sitten välittömästi, Fernando. Mr. Chairman and members. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. 13. toukokuuta viime vuonna, ennen, viikko ennen Sri Lankan hallituksen julistusta, joka liittyi sotilas, sotilaiden voittoon Tamil ja kolme kansainvälistä tahoa samana päivänä julkaisivat kolme lausuntoa, joissa vaadittiin, että tamiltiikerit luopuvat aseista ja myöskin, että siviiliväestö siirtyisi hallituksen hallitsemille alueille. Kansainväliset tahot olivat Valkoinen talo, Euroopan unioni ja turvallisuusneuvosto. 17.18. päivä LTTn poliittinen johto otti yhteyttä henkilöihin, jotka olivat mukana rauhanprosessissa ja totesivat haluavansa antautua. Ja YK edustajat antoivat takeita, norjalaiset rauhanturvaajat ja myöskin Sri Lankan presidentti. Mutta nyt on käynyt hyvin selväksi, että nämä poliittiset johtajat surmattiin koska presidentin veli, puolustusministeri, oli antanut käskyn taistelualueella. Ja Sri Lankan armeijan komentaja, joka teki huomioita liittyen tähän selkaukseen, on nyt vankilassa. Euroopan ihmisoikeusjärjestö on tarkkaan dokumentoinut mitkä tapahtumat johtivat tähän tapahtumaan. Ja Silankan hallitus 18. toukokuuta totesi, että tamilitigrit on kokonaan hävitetty. Mutta hallituksen nettisivuilla on lueteltu tamilitiikereitä, jotka on surmattu 21. päivä. Emmekä koskaan kuule mistään taisteluista 19. päivän jälkeen. Ja äskettäin saimme todisteta siitä, että Sri Lankan armeija kuulustelee Tony Tigreen edustaja. Ja viime Kolombossa pidettiin lehdistötilaisuus ja 12 258 tammitikeri epäiltyä. Ja kesäkuussa YK on ihmisoikeuskokouksessa Silankan edustaja totesi, että näitä henkilöitä on 8000. Ja nämä luvut ovat hyvin ristiriitaisia. Mitään avointa mekanismia ei ole, jonka avulla voitaisiin varmistaa, kuinka paljon poliittisia vankeja on. Heidän nimiään ei tiedetä, heidän vankeuspaikkaansa ei tiedetä. Eli tämä nyt on ensimmäinen asia, jonka haluan toistaa. Meidän on päästävä tutustumaan näihin paikkoihin. Nimet tulisi paljastaa. Yksi koalitiohallituksen edustajista, joka tuki armeijan toimintaa, on nyt vaatinut, että julkista Tätä on lista niistä poliittisista vangeista, jotka on vangittu. Sitten siviiliväestöstä kansainvälinen yhteisö on pyytänyt, että siviiliväestö palaisi armeijan suojeen, mutta mehän tiedämme, että seksuaalista ahdistelua, raiskauksia, surmaamisia on tapahtunut näillä leireillä. Olemme kuulleet lausuntoja ihmisiltä, jotka asuvat näillä leireillä, jotka ovat päässeet pois maasta ja jotka ovat, pääsivät viime tammikuussa Dubliniin, miten raiskauksia, sieppauksia tapahtui. Sitten uudelleen asuttaminen. Hallitus antaa lukemia siitä, että se harjoittaa uudisasuttamista, mutta valtaosa näistä alueista ovat hyvin armeijan alla Ja kun ajatellaan näitä alueita, valtaosa ihmisistä näillä alueilla on naisia. Meillä on luotettavia tietoja siitä, että näillä alueilla on raiskauksia ja seksuaalista häirintää. Ja yksittäisiä perheitä asutetaan ainakin 4000 ekkeriä on otettu armeijan haltuun, jotta voidaan antaa niitä Kilimanjaro-alueella armeijan edustajien perheille ja muita perheitä häiritään tältä alueelta pois. Ja sitten lopuksi vielä yksi asia, joka tapahtui niin sanotulla hyvinvointileireillä, mutta nehän olivat käytännössä keskitysleirejä. YK pääsihteeri ilmoitti Silankassa käydessään, että Silankan hallitus, hallituksella on oikeus pidättää heidät vuoden ajaksi – mutta millä tavalla sitten erotetaan taistelijat muista? 23.24. toukokuuta yksi naispuolinen tamili toimittaja vietiin yhdeltä leiriltä ja hän oli uutisten lukija LTDn televisiokanavalla. Ja tämä toimittaja ei ollut mikään taistelija. Ja puolustusministeriön nettisivulla todettiin, että hän sai surmansa taistelutantereella. Mutta viime viikolla saatiin videonauhaa ja kuvia tämän toimittajan alastomasta ruumiista, joka oli surmattu mutta todistajien mukaan hänet vietiin Chetikulanin leiriltä. Armeija vei hänet sieltä 23. ja 24. toukokuuta. Ja kaikki nämä todisteet ovat olemassa. Usein sanotaan, että Sri Lankan sota oli sota vailla todistajia, mutta se on vain puolet totuudesta. Mikään kansalaisjärjestö tai toimittaja ei päässyt tälle alueelle, mutta puoliksi se ei pidä paikkaansa. Eri tahot, lähinnä YK, virastot, jotkut virkamiehet EUsta, jotkut kuuluisat toimittajat, hallitusten edustajat tiesivät, mitä tapahtui. Gordon Weiss, joka oli YK edustaja siihen aikaan, hän irtisanoutui YKsta ja nyt on julkaissut kirjan, jossa sanotaan, että ainakin 14 000 siviiliä saa surmansa sodan loppuvaiheessa. Eli todistajia on kuitenkin tässä asiassa. Itse tulen Singala-yhteisöstä, äidinkieleni on Singala. Opin tamilia vuoden 23 jälkeen, jotta pystymme tekemään rauhan toisten kanssa. En puhu pelkästään tamiliväestön puolesta, omassa maassani, vaan myöskin jengalien ja muslimien puolesta. Silankan hallituksen sota ei ole ainoastaan tamileja vastainen sota, vaan se on sota kaikenlaista demokraattista toisin ajattelua vastaan. Opiskelijoita vangitaan ja pidätetään tällä hetkellä. Jotkut opiskelijat on erotettu yliopistosta siksi, että he vastustivat hallitusta. YK on paneeli on kerännyt tietoja, mutta ei ole selvää, mikä mandaatti sillä on. Eli johtopäätökseni on, meillä täytyy olla voimakkaampi kansainvälisesti edustettu paneeli, vähän niin kuin kansanpaneeli ja sitten meidän täytyy painostaa Sri Lankan hallitusta, jotta se vapaut, julkistaisi ainakin poliittisten vankien nimet ja antaisi heille oikeusapua ja julkistaisi, missä näitä vankeja pidetään. Kiitoksia. Ikävä kyllä joudun vähän hoputtamaan teitä, mutta varmaan ymmärrätte, että me yritämme käydä mahdollisimman tasapainoista keskustelua aiheesta, joka on meille erittäin tärkeä. Relax pääosastolla täällä on King, mutta pyytäisin, että hän sitten vastaa jäsenten kysymyksiin ja onko parlamentin jäsenille jotain kysymyksiä tai kommentteja? Ei, eli sitten King saa puheenvuoron ja hän on siellä. Niin puhuin nyt ihan väärään suuntaan. Eli kiitoksia, että olette paikalla ja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun tästä GAPSP Plus-tutkimuksesta, jonka komissio on suorittanut. Sitten kollegani Fernes puhuu yleisönemin poliittisesta kehityksestä Sri Lankalla. Komissio alkoi tutkimuksen tästä GP, GSP Plus-järjestelmästä 2008 kun tuli todistella siitä, että kolme yleissopimusta poliittisista oikeuksista ja lapsen oikeussopimusta ei oltu kunnolla pantu toimeen. Sillan kanssa todis, tutkimus kesti vuoden ja johti siihen, että raportti tuli lokakuussa 2009 ja kolme yleissopimusta siis ei oltu kunnolta, niitä ei oltu kunnolta täytäntöön pantu. Lyhyesti tultiin siihen tulokseen, että juridiset puitteet eivät riittäneet varmistamaan täytäntöönpanoa ja erilaisia velvoitteita. Poliisi ei tahtonut tai ihan pystynyt tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia ja rikosoikeusjärjestelmä ei oli riittämätön. Ihmisoikeuskomissari ei pystynyt toimimaan roolissaan ja suojeltiin ihmisiä syyttelepanolta ja laittomia tappoja oli tapahtunut armeijan, poliisin ja sotilaisten järjestöjen toimesta. Selankalla on tietysti sillä vastustan periaatteessa kirjoitusta, mutta käytännössä tilanne eri. Sitten hätälainsäädäntö on mahdollistanut sattumanvaraiset pidätykset ilman, että voidaan esittää kanteita tai valituksia todettiin, että huomattavasti ihmisiä oli kadonnut ja tämä johtui valtion rakenteista tai puolisotilaisista järjestöistä, jotka toimivat yhdessä hallituksen kanssa. Vakavia rajoituksia laiset ihmisten liikkuvuudella, erityisesti mitä tulee tuhansiin ihmisiin, jotka oli, joita oli pidetty näissä leireissä. Sitten oli huomattavia ongelmia koskien median vapauksia mitä tulee tämän raportin tuloksiin, Neuvosto 5. helmikuuta 2010 teki päätöksen väliaikaisesti poistaa tämän GSP Plus-järjestelmän oikeudet Sri Lankalta. Suostumusjärjestely poistettiin siis tämän päätöksen jälkeen Sri Lankan viranomaiset, jotka olivat päättäneet aiemmin olla olematta yhteistyössä komission tutkimuksen kanssa, pitivät erilaisia kokouksia komission kanssa kuitenkin, ja siellä sitten pystymme keskustelemaan raportin johtopäätöksistä näiden kokouksien johdosta. Kesäkuussa 2010 komissio lähetti kirjeen Sri Lankan hallitukselle kehottaen hallitusta tarttumaan 15 avainkysymykseen, ongelmakysymykseen, ja jos niihin oltaisiin tartuttu, komissio ehdotti sitten sitä, että se oli valmis pidentämään GSP Plus-järjestelyä. Tässä on perusteluluettelo, joka sitten julkaistiin hallituksen toimesta. Siellä oli mukana asioita, kuten kumottiin hätätila, poistettiin terroristin vastainen lainsäädäntö, joka ei sovi yhteen GSP-järjestelmän kanssa, hyväksyttiin muutoksia rikosoikeuteen, jotta epäilty saattoi tavata ajan heti petoksen jälkeen. Sitten voitiin antaa lausuntoja YK, oliko tässä tapauksessa YK pystyi vierailemaan Sri Lankalla. Sitten otettiin huomioon yksittäisiä tapauksia, joita käsiteltiin komissiossa. Sitten julkiset kerrottiin perheenjäsenelle LTT-jäsenistä, joita oli pidätettynä, samoin koskee muita henkilöitä, jotka oli pidetty hätälain nojalla, ja sitten ratkaisevia toimia, että lopetettaisiin näiden ihmisten pidätys, joko heidät piti vapauttaa tai viedä oikeuden eteen varmistaa pääsy pidätyspaikkoihin, mitä tuli riippumattomiin ihmisoikeusjärjestöihin ja pyrittiin varmistamaan, että journalistit pystyvät harjoittamaan työtään ilman häirintää. Hallitus Sri Lankassa sitten vapautti, antoi lehtotiedotteen, jossa totesi, että komission kirje ja kriteerit ovat hallituksen käsittelyssä 22. kesäkuuta ja sitä mieltä, että on ottama kanta sisäsi erilaisia ehtoja ja tämä ei sopinut. Tässä puhuttiin Sri Lankan sisäiseen tilanteeseen eikä se hyväksy, hallitus ei hyväksynyt sitä. Tämän tuloksena päätös, joka tehtiin 15. helmikuuta tänä vuonna. Neuvostossa tuli voimaan elokuussa 2010 ja Lankan osallistuminen GPS, GSP Plus-järjestelmään keskeytettiin. EU on tehnyt selväksi, että edelleenkin olemme yhteistyössä ihmisoikeuskysymyksen hallituksen kanssa siellä ja olemme valmiita milloin tahansa olemaan yhteydessä viranomaisiin koskien näitä kriteereitä, jotka komissio on laatinut. Sitten väit viitteet sotarikoksista. Sotarikokset eivät olleet GSP Plus-tutkimuksen keskiössä. Kuitenkin tämä raportti, jonka mainitsin, siinä osittain käsitellään myös sotarikoksia kohta 42. Ja tässä raportissa komissio pani merkille, että oli mahdotonta varmistaa siviilikuolemantapauksia viime konfliktissa, koska mitään riippumatonta valvontaa ei ollut ei ollut voitu harjoittaa riippumatta kansalaisen yhteisön vaatimuksesta. Sitten osoitettiin, että hallituksen joka käynyt raskasta aseistusta ja paljon kuolematapauksia on tapahtunut kuitenkin. Report also noted that in the commission's view... Merkille, että komission mielestä tuhannet olivat menettäneet henkensä tai haavoittuneet. Ja edelleenkään he saa, eivät juurikaan saaneet lääkehoitoa, lääkänehoitoa. Sitten 2009 neuvosto hyväksyi päätökset, jossa pyydettiin riippumatta tutkimusta sotarikoksista. Ensimmäinen heinäkuuta 2010 komissio, EU e oli tyytyväinen YK toimista. tutkittiin näitä väitettyjä tapahtumia 30 loppuaikoina. Komissio on rohkaissut hallitusta Australian kanssa olemaan yhteistyössä ja toimimaan sovintopaneelin ehdotusten mukaisesti. Sorry. The, um, so far as the... Mitä tuli komissio? komission kokemuksiin. Me seuraamme tilannetta huolella ja on pantu merkille, että nyt on ainakin tällainen foorumi, jossa voidaan ottaa esille asioita aikaisemmin. Niitä ei julkisesti voitu käsitellä ja komissio jatkossakin valvoo huolella tämän komission toimintaa. Thank you very much, Mr. Chairman, and following my colleague's presentation. Kiitoksia kollegoiden jälkeen. Haluaisin kommentoida lyhyesti eu ja tilanteita sen jälkeen, kun tämä päätös astui voimaan. Ja mihin tästä mennään? Tilanteesta huolimatta EU on Sri tärkein kauppakumppani ja yksi suurimpia avunantajia. Siksi erilaiset näkemykset ihmisoikeusasioista ei tarkoita, että irtautuisimme Sri Lankasta. Yhteistyö ja humanitaarinen apu jatkuu tietyistä ongelmista huolimatta – esimerkiksi kun ajatellaan pääsyä tietyille pohjoisille alueille. Ja kun oli lähes saatu päätökseen tsunamin jälkeinen jälleenrakennus, 110 miljoonaa euroa, komissio on antamassa 53 miljoonan apua ihmisille, jotka ovat kärsineet konfliktista pohjoisessa ja edessä. 2010 ohjelmassa keskitytään asuntokysymyksiin. Se on varattu 12 miljoonaa. Ja sitten sosiaalitaloudelliset kysymykset, niihin on varattu 16 miljoonaa. Ja väliaikatarkistuksen jälkeen 60 miljoonaa on hyväksytty vuosille 2011-2013. Humanitaarisella puolella meillä on ohjelmia käynnissä saarella 5 miljoonaa euroa ja niillä tuetaan Sri Lankaan tamilipakolaisia. Ja lokakuussa tehtiin uusi päätös, jolla keskitytään elintarvikeapuun, hätäasuntoihin ja miinojen poistoon. Ja tähän on varattu 10 miljoonaa. Kuten kollegani sanoi, me olemme valmiita keskustelemaan Sri Lankan kanssa ja ehkä voitaisiin ensi vuonna järjestää yhteiskokous, joka olisi pitänyt järjestää ajat sitten. Ja on aloja, joilla yhteistyötä voitaisiin edistää, esimerkiksi ilmastonmuutos- ja ympäristökysymyksissä, koulutus, maahanmuuttokysymyksissä – Eli me olemme valmiita keskustelemaan kaikista aspekteista EUn ja Silankan välisissä suhteissa. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten Lohvillerille on kysymys, eli ennen kuin nämä alustan pitäjät vastaavat kysymyksiin, otamme ensin tämän kysymyksen. Lohviller, olkaa hyvä. You. Uh, of course now... Tietysti nyt me kuulimme tässä näin paljon yksityiskohtaisia tietoja valtavasta siviiliväestön kärsimyksistä ja minulla on tässä jo muutama pieni kysymys. Ongelma tietysti on paljon suurempi, mihin pystymme tarttumaan. Tämä liittyy tähän uudelleen asettautumisohjelmaan ja kansainväliseen kriisiryhmään. Muutkin ovat osoittaneet, että mitä tulee tähän uudelleen asettautumiseen, on monia ratkaisemattomia kysymyksiä ja tamilit ja muslimiyhteisöt tai ryhmät eivät ole ollenkaan tässä työssä mukana. Ja nyt sitten saan kuulla EUn edustajan suulla, että teillä on myös joitakin asunto-ohjelmia tai komissioltaisia ohjelmia vireillä. Ja kun me täällä käsittelemme ihmisoikeustilannetta, niin Onko tämä asia teidän esityslistalla ja aiotteko tarttua tähän vaikeuteen? Näyttää nimittäin siitä että tämä on hankala kysymys, jos tämä väestö, jota asia koskee, ei ole ollenkaan tässä työssä mukana. Sitten kysymys herra Mutalle. Ehkä en ymmärtänyt teitä aivan oikein. Te lyhyesti mainitsitte, ja en ole lukenut tätä raporttia niin yksityiskohtaisesti, mutta te sanoitte, että teidän löydöksenne tai tutkimustuloksensanne huomasitte, että oli erilaisia vastuutekijöitä. Joku vastuu kuului tavallaan myös EUlle, enkä ole varma, ymmärsikö teitä nyt oikein. Siis tavallaan, että LTT on pantu terroristijärjestelmällä, tässä olisi myös EUlla syytä. Voisitteko selittää, mikä EUn vastuu tässä asiassa on? Ja niin, siinä kysymykseni. Thank you. can I Kiitoksia kriisiryhmässä. Niin jos sota rikoksia on tapahtunut, koska maanpohjaisuusiin ei ole päästy, niin mitä tiedätte sitä, että mahdollisesti on kadonnut todisteita, joita tarvittaisiin syytteiden nostamista varten? Ja voisinko kysyä teiltä, kun ajatellaan sitä, mitä Fernando totesi, miten analysoitte sitä, että kansainvälinen yhteisö jollain tavalla tutkisi vähän tarkemmin YK vanhäilin toimintaa? kun suurlähettiläs ja haluaisin antaa hänelle puheenvuoron, ellei sitten joku tätä vastusta. Mutta Hänkin saa vain kaksi minuuttia puheaikaa. Suurlähettiläs, olkaa hyvä. Puheenjohtaja. Täällä on keskustelu Sri Lankasta, joka on kestänyt lähes tunnin, että odotatte minua vastuullisesti vastata kahdessa minuutissa. Ei näitä tarvitse puhua ollenkaan, mutta jos haluatte käyttää kaksi minuuttia, niin teillä on jo mennyt 20 sekuntia tähän. You are going to have on reilua, jos siis Rolan kanssa keskustellaan. Se äh, transparenssi, jota te saarnatte mulle maailmasta tässä parlamentissa, pitäisi odottaa. Olen halukas vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, jos teillä on tilaa tähän. Puheenjohtaja, tämä on ongelma, jonka me kohtaamme tämän organisaation kanssa. Sri Lanka on maa, joka on käyttäytynyt vastuullisesti, tilintekovelvollisesti ja äänestää näkemyksensä. Tästä olette sitä mieltä, että annatte minulle vain kaksi minuuttia. Sen jälkeen, kun kokonainen pohja ketju puhuu aivan kuulopohjan pohjalta Sri Lankasta. Ensimmäinen pohja myös kehoi Sri Lankatetystä toimista, niin sitten minä olen sitä mieltä, että ihmisoikeus hallinvaliokunnan toiminnan vakavuus äh, asettuu epäilyksellästi. Kyllähän sen ainakin 10 minuuttia, kuten muutkin pohjat saivat Sri hallituksen kannan esittämiseksi. Kiitoksia. Kaksi minuuttia menikin sitten siihen. Muut poliittiset ryhmät ovat tarkastelleet ohjelmaa. Parlamentti on moni muutiorganisaatio, eikä ole mikään käytäntö, että suurlähetelijät saisivat rajattomasti puheaikaa, ja te käytitte jo puheaikansa, puheaikana. Ja sitten muut puheet. Fernando ensin, olkaa hyvä. Uh, in terms of the... Mitä tulee kysymykseen, joka koski EUn vastuuta, osittaista vastuuta rauhanprosessin purussa Dublinissa – pääjohtaja Ulf Henriksson, joka johti pohjoista Selankan valvontatyöryhmä, joka valvoi näitä 2006 sopimuksen toteutusta. Hän antoi, kertoi asiasta kun tämä sama kysymys tuli esille tässä paneelissa. Hän sanoi, että häntä EU oli kuullut ennen tätä kieltoa ja hän vahvasti suositteli sitä, että näin ei oltaisi tehty ja sitten EU kuitenkin toimi näin. Sitten paneeli julkisesti kysyi, minkä takia, koska EU oli valtavan paineen alla britti- ja USA-hallituksen toimissa toisaalta. Pyytäisin että vastaatte kysymyksiin tai kommentteihin, joita tällä on esitetty. Sorry, I, I didn't mean to cut you off. Siis en halunnut ottaa tätä puheenkaan pois, mutta siis jos teillä on vastauksia näihin kommentteihin ja kysymyksiin, joita täällä on esitetty, Fernando, niin voitte jatkaa. Just one more chance for Dr. Fernando. Niin siis Fernando, vielä viimeinen mahdollisuus, jos haluatte jatkaa. No niin, sitten Lapirilta tuli kysymys teille, professori, Kahdella. About the... kysymys koski siis EUn vastuuta kun todettiin, että yksi joku järjestö on terroristiliike juuri silloin, kun käytiin rauhan ja oli, käytiin tästä globaalia sotaa terrorismin vastaan, että olemme käyneet vuoden 2001 jälkeen. Vasta, tämä on tietenkin se askel, tai joka ei oikeastaan voinut auttaa rauhan edistystä. Ja tässä mielessä tietysti me totesimme tuomioistuimen asiakirjassa tämä asen ei suinkaan auttanut tässä prosessissa. And Mr. Keenan, please. Sitten vielä Keenan olkaa hyvä. Yeah, I wasn't sure what... Enpä ollut varma, josko mitään parlamentin kysymyksestä oli kohdistettu minulle. Vaikutti sille, että ne oli kohdistettu komissiolle. Sanoisin kuitenkin lyhyesti, että maa kysy- maanomistuskysymykset ovat ratkaisevia ja vetoaisin EU-hun ja jäsenmaihin, ottamaan, että ne ottavat huomioon sen tarvitsen pois Rillakan kansalle. Ja sitten suoraan esitetyillä kysymyksiin näytön katoaminen. On paljon anekdotaalista näyttöä siitä, että, että mitäpä fyysistä näyttöä, ruumiita tai ammuksia. Pohjoisessa on niitä putsataan pois. Meillä raportoidaan, että näin käy, mutta kun me emme pääse, eikä mikään puolue organisaatio, mukaan lukien YK, ei pääse niille alueille, missä taistelu tapahtui, vaan tuota, näyttää tätä. Toteen. Olisi yllättävää, jos näin ei kävisi. Mitä tulee siihen, kuinka todennäköistä olisi, että kansainvälinen yhteisö tukisi jotain tutkimuslaa, elintä, jolla olisi laajempi mandaatti, enemmän resursseja ja laajempi kysymyksen astelu kuin pääsihteerin nykyisellä asiantuntijapaneelilla. Siinä tuomiota ei ole vielä langetettu. Mitä todennäköisyyteen tulee? Se, että näyttöä tulee, se, että tu- Channel 4 osittain näyttämästä videosta tulee laaje, on tullut laajempi versio esille – ja että sovintokomission kuulemista tulee lisänäyttää, on vaikeaa että kansainväliselle yhteisölle olla tekemättä mitään, kun tuomitse se vain informaatio tihkuu lisää. Mutta monet kansainväliset pelaajat ovat haluttomia. Kiina ja Venäjä turvallisuusneuvostossa. Mutta merkkejä myös, että Yhdysvallat ja jotkut EUn tärkeät jäsenvaltiot eivät ole erityisen innostuneita tästä. Toivon, että tämä muuttuu. Ja toivon, että parlamentilla olla tärkeä rooli asian pitämisessä esityslistalla. May I thank all of our speakers. Kiitän kaikkia puhujia ja vieraita tässä keskustelussa. Tavoitteeni puheenjohtajana ei ole nyt päättää siihen, miten pitää tästä mennä, koska meidän täytyy hyvin tarkkaan miettiä kaikkea, mitä nyt on tullut esille tässä keskustelussa. Tämä ei tarkoita, että emmekö toimisi, mutta tämä tarkoittaa, että meidän täytyy nyt miettiä parasta tapaa edetä. Eli me harkitsemme näitä asioita sitten seuraavassa laajennetussa työvaliokunnassa. Lohville, no, oliko teillä vielä lisättävää? Okay, jos mahdollista, voisimmeko kuulla komissiolta tästä asuntokysymyksestä, näkevätkö he yhteyden pohjoisen ohjelmiensa ja näiden ongelmien välillä, joita on tullut esiin? Yes. Uh, Please. The decision was taken. Niin, tänä kesänä tehtiin päätös, eli tämä tietysti koskee meitä, ja tämä otetaan mittaisesti huomioon, kun sitten täytäntöönpanovaihe on edessä. Voin kertoa teille näistä en voi kertoa vielä näistä kokemuksista, koska se olisi vähän ennenaikaista. Mutta jos haluatte lisää yhteis- yksityiskohtia, niin me toimitamme niitä kyllä teille. Perhaps you could kindly... Ehkä voisitte panna tämän merkille ja toimittaa sitten alivalikuntaan tietoja, koska me tietysti haluamme nähdä, millä tavalla komissio toimii ihmisoikeuskysymyksissä ja millaisia ihmisoikeushaasteita on saarin pohjoisosissa. Haluaisin vielä kerran kiittää kaikkia tästä keskustelusta. We now move to item six. Sitten kohta kuusi, yritysten yhteiskuntavastuu keskustelu BRIin johtajan kanssa. Tietänette, että professori John Raki, YK edustaja, oli käytä aikaisemmin ja hän on ollut yhteydessä moniin meistä työnsä yhteydessä ja hän on julkistanut luonnoksen mietinnöstään, josta äänestetään sitten ihmisoikeusneuvostossa ensi kesäkuussa ja komission kokouksessa viime viikolla vielä vahvistettiin, että uusi tiedonanto on tulossa yritysten yhteiskuntavastuusta – ensi vuoden alkupuoliskolla. Muistan, että edellisessä Strasbourgin täysistunnossa hyväksyttiin kaksi mietintöä, jotka liittyivät ihmisoikeuksiin ja ympäristöön ja sitten yritysten yhteiskuntavastuuseen kansainvälisessä kaupassa. Siinä haluttiin valtavirtaistaa ihmisoikeuskysymykset kauppapolitiikassa ja Euroopan komission hankkeissa. Ja siellä puhuttiin myöskin globaalista raportointijärjestelmästä. Kun puhuttiin yritysten yhteiskuntavastuusta ja yritysten toiminnan mittari on tietysti ytimessä ja kyseessä on taho, jossa on 35 000 asiantuntijaa, ja joiden avulla yritykset voivat sitten paljastaa ympäristöön ja hallintoon liittyvät toimintansa. Ja itse pyysin, että Gary tulee tänne puhumaan ihmisoikeuksista ja on hienoa, että he ovat paikalla ja itse olen kolme kertaa ollut parlamentin esittelijä yritysten yhteiskuntavastuun osalta ja olin mukana hallitusten neuvoantavassa paneelissa. Emmekä puhu pelkästään nyt GRin historiasta ja sen kunnianhimoista, vaan myöskin tämänhetkisistä tapahtumista tällä alalla. Meillä puhuu Gerin johtaja Ernst Litteringen. Hän vastaa Gerin toiminnasta, sen koordinoinnista globaalisti. Se on mukana hallintotyössä, kuulemisprosesseissa ja hän on ollut 23 vuotta mukana kansallisjärjestöissä ja ollut toiminut Afrikassa, Karibiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Kesk- lähi ja Euroopassa. Eli ainoastaan Etelä- ja pohjois jäävät tästä pois. Eli tohtori Likteringen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Tämän. Kiitos puheenjohtaja. Kiittää teitä. On human rights for the honor uh, of inviting. Haluaisin kiittää teitä, että olette kutsunut minut paikalle ja kiitän myös tilaisuudesta puhua ihmisoikeusalien valiokunnalle asiasta. Halusin myös kiittää teitä puheenjohtaja teidän ja samoin Rovandre Kinsiä. Te on johtava rooli, olette myös olette tänään myös tässä illan tapahtumassa isän, isäntinä. Yritän selittää, kuinka raportointi voi auttaa selventämään velvoitteita, sitoumuksia, yritysten performanssia tai markkinoille, hallituksille, sidosryhmille, mitä tulee vastuukysymyksen haluan selittää myös oman järjestöni roolia, GRin roolia tässä yhteydessä. Aluksi haluaisin kertoa hiukan yritysvastuukysymyksiä, mitä tulee ihmisoikeuksiin, mutta myös toisinpäin, kuinka tärkeitä ihmisoikeudet ovat yritystoiminnalle. Ja sitten se kysymys, mitä hallitukset voi tehdä edistääkseen vastuullista avointa yritystoimintaa ihmisoikeuksien kohdalla. Keskustelu yritysten vastuusta noudattaa ihmisoikeuksia omaa jo pitkän historian ja se on keskittynyt kysymyksiin, jotka liittyvät rooleihin, vastuuseen, toiminta-alueisiin. Keskustelun alkuvaiheessa tämä oli aika polarisoitunut keskustelu, yritykset ovat kiinnostuneita oikeuksista, luetteloista, joiden kansalaisyhteiskunta uskoi kuuluvan niiden toimialaan ja minkälainen vastuu kuului sitten yrityksille. Tämä taas vahvisti kansalaisjärjestöjen huolia siitä, että yritykset eivät ole kunnolla valmistautuneet kantamaan omaa vastuutaan tässä kysymyksessä. Erityisedustajan nimeäminen yritys ja huom, huom, y, y, ihmisoikeuskysymystä YK on tehnyt suuren eron. Tämä henkilö on muuten professori John Ruggie, ja näin on saatu aikaan todistuspohjainen pohja ja selkeät käsitteet. Nyt on käyty läpi lähes 400 syytöstä yrityksiä vastaan. Raki ja hänen tiiminsä osoitti, että yritykset voivat potentiaalisesti va- vaikuttaa ihmisoikeuksiin kansallisen oikeuden mukaisesti jos hyväksymme sen, että ihmisoikeudet ovat perusoikeuksia tasa-arvoisessa globaalissa oikeusjärjestelmässä, niin silloin sitä luonnollisesti seuraa, että yrityksillä on ratkaiseva rooli ihmisoikeusasioissa. Vahvuus, joka liittyy näihin Ragin ehdotuksiin, liittyy yksinkertaisuuteen selkeyteen näissä puitteissa. Ne tunnetaan vain Protect, Respect, Remedy, Framework puitteistoksi. Ragin työ on luonut paljon kipästi tarvittua selkeyttä eri rooleista ja vastuista, joita eri osapuolet kuuluu. Siinä kuvataan kolme pääpoliittista periaatetta, kun selvennetään näitä rooleja ja vastuukysymyksiä ihmisoikeusasioissa. Ensinnä vast, valtion velvollisuus suojella ihmisoikeusrikkomuksilta, joita yritykset, joihin yritykset syyllistyvät sitten yritysten vastuu noudattaa itse ihmisoikeuksia ja kolmanneksi uhrien tarve saada korvauksia sekä oikeuden että muun toiminnan kautta. Tästä seuraa, että yritysten vastuu noudattaa sääntöjä ei ole vain passiivista toimintaa, vaan vaatii aktiivista positiivista toimintaa, jotta ollaan tietoisia ja näin pystytään ennaltaehkäisemään ja tarttumaan mihin tahansa negatiiviseen ihmisoikeuskysymykseen, joka liittyy heidän yritystoimintaansa. Toisin sanoen yrityksen velvollisuutena on harjoittaa tarvittavaa huolellisuutta, jotta se varmistaa, että ihmisoikeudet eivät rikkoudu niiden toimesta. Jos ei ole tietoinen eikä ole huomannut riskejä tai väkivallan insidenssejä, ei ole mikään tekosyy yrityksellä olla noudattamatta sääntöjä. Yritykset, ta, niiden täytyy voida ymmärtää kaikki oikeudet ja pohtia, miten heidän toimintansa saattaa liittyä niihin tai ei, ei liittyä niihin. Ja, ja yritysten johtajien täytyy selittää tämä asia myös sidosryhmille. Ja tässä, hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja, raportointi alkaa vaikuttaa kun raportoidaan ympäristökysymyksistä, so, so, yhteiskunnallisista tai hallintokysymyksistä tai ESG-raportoinnista, joka kattaa ihmisoikeuskysymykset, sekä, on sekä johtamis- että hallintoväline. Samoin tämä liittyy julkiseen tilivallisuuteen ja tiedottamiseen. Haluaisin tutkia lyhyesti molempia ulottuvuuksia. ESG-raportointi on siis johtamis- ja hallintoväline, kuten YK Global Contact Business Leaders Initiative on Human Rights ovat tällaisia aloitteita. Samoin on YK on pääsihteerin nimennyt erityisedustajan herra professori Rogin. Tämä kaikki on auttanut korostamaan yhteyksiä ihmisoikeusyritysten välillä, vaikkakin yleisesti ymmärretään, että tämä liittyy Monet yritysjohtajat vieläkin pohtivat sitä, miten voivat ottaa esille nämä asiat yritystoiminnassaan. Raportointi voi auttaa Peter Drucki, Drucki äh, esittämään varsin selvästi. Jos asia voidaan mitata, sitä voidaan myös hallinnoida ja hoitaa. Tämä pätee myös ESG-raportointiin. Yritykset aina toteavat, että kun alkavat mitata ympäristö-, sosiaalisia hallintovaikutuksia toiminnastaan, niin silloin vaikeasti ymmärrettävät asiat muuttuvatkin konkreettiseksi johdon toiminnan kannalta. He huomaavat alueita toiminnoissaan ja palveluissaan ja tuotteissaan, joissa voidaan asioita parantaa. Nämä parannukset varsin usein liittyvät suoraan yritykseen, koska ne lisäävät yritystoiminnan tehokkuutta, parantavat henkilökunnan motivaatiota ja yrityksen maine paranee ajatellen yhteiskunta laajemmin ja asiakkaita. Vaikka tuntuisi loogiselta ajatella, että raportointi on tällainen viimeinen vaihe arvoketjussa, niin se kuitenkin hyödyttää ympäristön johtoa. Sitä ei pidä mitenkään aliarvioida. Abstraktit ja epä, ei, alueet, kuten ihmisoikeukset ja muut kysymykset, muuttuvat konkreettisemmiksi, kun raportointi luo tietoja asiasta. Johdon kannalta voitaisiin ajaa tätä raportointia häntänä, joka tavallaan heiluttaa koko yrityskoiraa. Lisäksi kun laajennetaan raportointia tulokseen lisäksi tämä, tällä on merkitystä yritysten tulevaisuuden kannalta. Planeetalla, jonka tulemme pian jakamaan 9 miljardin ihmisen kesken muutamassa vuosikymmenessä, kun elämme planeetalla, joka nyt on kärsii voimavaran niukkuudesta ja koska ilmastonmuutos myös yllää, niin kestävä talous on tärkeä kysymys. Meillä on monia haasteita, miten saamme aikaan enemmän vähemmällä ja miten jaamme vähemmän useimmin, useimpien kesken. Ei ole kyse jonkinlaisista tuomionpäiväskennoista tai miten tässä pärjätään. Tavoitteena on ohjata yrityksiä aivan uudessa taloudellisessa teknologisessa tilanteessa, jotta voidaan rakentaa kestävää taloutta ja elää paremmin ja kestävämmällä tavalla – ESG-raportointi auttaa yrityksiä saamaan käytännön kuvan uusista kuitenkin ihmisoikeuskysymyksistä ja oppivat toimimaan näillä kriittisen tärkeillä alueilla. Ei ole kyse vain sisällöstä, vaan myös prosessista, jonka kautta ESG-raportointi on erilaista. Se keskittyy tulevaisuuteen ja se tutkii tuntemattomia alueita tavallaan, niin tämä tyyppinen raportointi perustuu performanssitietojen keruuseen ja jatkuvaan vuoropuhelun pääsidosryhmien kanssa keskustellen siitä, mitä ne odottavat ja minkälaisia standardeja tarvitaan ympäristön, sosiaalisen ja hallinnon toiminnan kannalta. Monet yritykset ovat sitä mieltä, että tämä prosessi synnyttää, antaa tärkeää lisä, sisäpiiritietoa ja auttaa yritykset näkemään yhteyden strategian, kestävyyden ja rahoituksen toiminnan välillä. Muisten tarkastellaan ESG-raportointia, tärkeänä tiedotusvälineenä tai vastuuvälineenä. Voidaan panna merkki että julkinen valvonta aivan erityisesti on tehokas väline, mekanismi, kun halutaan varmistaa, että yritykset täyttävät julkiset yleisön odotukset ja vältetään yritysten ylilyöntejä silloin, kun käytetään isojen yritysten huomattavaa taloudellista ja myös poliittista painoarvoa ja vaikutusvaltaa. GRI on pannut merkille, että asianomaiset tai sidosryhmät, kansalaisjärjestöt, kuluttajat, työntekijät, investoijat, media odottavat tämän tyyppistä tiedottamista. Sitä pitää olla saatavissa mistä tahansa hyvin johtuisesta yrityksestä. Sidosryhmät tuskin lukevat yrityksen kertomuksen heti, kun ne on julkistettu, mutta ihan niin kuin perinteisissä, perinteisissä vuosikertomuksissa tässä ne tulevat tutkimaan sisältöä silloin, kun erityisiä kysymyksiä tulee esiin, mitä tulee ostoihin, investointeihin, työllisyyteen. Ja joskus tapahtuu kriittistä kehitystä yrityksissä tai sektorilla, joka vaikuttaa ympäristöön ja, tai yhteisöihin. Yleinen, yleisön kielen mielenkiinto kasvaa, samoin mekanismit, joita tietoa jaetaan, ja tietysti sähköisesti. Myös Bloombergin hiljattainen aloite antaa uutta tietoa. Näin ESG-raportoinnista annetaan tietoa varsin runsaasti ympäri maailmaa muun kaupallisen tiedon lisäksi. Suurin osa indekseistä tai luottoluokituksista, kuten Dow Jones Sustainability Index, VTS4, e Good Risk Metrics, Truecost ja Vigeo. Kaikki nämä tutkimaat näiden raporttien sisältöä varsin valppaasti ja tarkasti. Edelleen hallituspörssit ja muut sääntelytahot voivat vertailla näitä tietoja ja asettaa standardeja yritykselle näillä alueilla. Tämä kaikki ei anna sidosryhmille vain tiedonlähteitä, myös yrityksillä on tärke- hyvä tilaisuus kertoa omaa tarinaansa yleisölle. Yritysten pitäisi nähdä ESG-raportointi ainutlaatuisena tiedottamisvälineenä, jonka kautta ne voivat selittää sidosryhmille monimutkaisia valintoja ja sitoumuksia, jotka liittyvät yrityksen strategiaan ja näin voidaan vastata sosiaalisiin ja ympäristöllisiin haasteisiin taloudellisissa rajoittuneissa tilanteissa, jotka, joissa yritykset maailmalla nykyään toimivat. Mitä tulee sidosryhmiin, hyvä raportti antaa olennaisia tietoja ja analyysejä. On, on mahdollisuus käydä vuoropuhelua yrityksen kanssa. He pystyvät paremmin keskustelemaan yrityksen taustoista, sen tulevista sitoumuksista, strategioista ja aspekteista, jotka ovat olennaisen tärkeitä ajatellen markkinoiden ja yhteiskunnan kehitystä jatkossa. Kuitenkin ihmisoikeuksien täytäntö ihmisoikeuskysymysten täytäntöönpano tähän mennessä ei oikeastaan ole kyllä vielä kunnolla lähtenyt liikkeelle. Feedback, mitä GRI on saanut, antaa ymmärtää, että monet, monilla yrityksillä ei vieläkään ole ohjelmia, järjestelmiä tai valvontamekanismeja, joita tarvitaan, jotta voidaan ottaa mukaan ihmisoikeuskysymykset rutiinitoimintaan ja raportointipuitteisiin. GRIn kestävyys kestävyysraportointipuutteet ovat väline, ja näin voidaan varmistaa, että yritykset yritysten kestävyysraportteja voidaan vertailla, että ne ovat merkittäviä ja hyödyllisiä. G3-suuntaviivat, niiden tämänhetkinen versio, ottaa esiin ydinsisällön raportoinnissa, ja mukana on ympäristökysymykset, ihmisoikeudet, työlainsäädäntö, ihmisarvoinen työ, yhteiskunnalliset kysymykset, tu- vastuu ja niin edelleen. Suuntaviivat ovat relevantteja kaikille järjestöille riippumatta koosta, sektorista, sijainnista, ja niitä voidaan joustavalla tavalla ottaa käyttöön. Ne ovat tavallaan yl- tällainen ilmainen yleinen hyödyke. Geri suuntaviivoissa on viittauksia kansainvälisesti hyväksyttyihin juridisiin puitteisiin, esimerkiksi kansainvälinen oikeuksien laki ja ilon yleissopimukset. Myös mukana on OECDn Multinational Enterprises Guidelines, YK Global Compact-periaatteet. Samoin viitataan alakohtaisiin raportointisuuntaviivoihin, joihin viitataan teknisissä pöytäkirjoissa G3-suuntaviivoissa. Tämä kattaa siis kaiken kestävyyden toiminnan mukaan, mukaan lukien ihmisoikeudet yritykset voivat valita relevantteja indikaattoreja itselleen, sikäli miten sidosryhmät ovat mukana ja miten itse arvioivat tilannetta. ESG-raportointi on vieläkin aika uutta toimintaa. Se alkoi vuonna 1997, mutta nyt ne ovat laajalti käytössä, kaiken laajemmin käytössä. Tavoitteemme on yksinkertainen. Haluamme antaa tavallaan tällaisen maailman kielen tai tavallaan kieliopin ESG-raportoinnista. GRin globaalit puitteet auttavat avoimuudessa ja ymmärrettävyydessä. Näin se on helpompaa käyttäjille. Vertailtavuus mahdollistaa, että yritysten johtoryhmät voivat valvoa, seurata toimintaa ja edistystä ja asettaa tavallaan tällaisia benchmarkkeja yritykselle. Gary pyrkii myös parantamaan raportoinnin laatua, päivittää suuntaviivoja jatkuvasti, joten yritykset ja eri sidosryhmät voivat antaa tähän panoksensa, koska ne saavat kokemusta näiden sääntöjen käytöstä. Ja ollaan myös läheisessä yhteistyössä lainsäädäntöpuitteiden kanssa varmistaa, että GRI-puitteisto auttaa yrityksiä. Tässä yhteydessä GRI toimii läheisessä yhteistyössä Global Compactin ja OECDn kanssa ja on ollut läheisessä yhteistyössä myös RAGin työryhmän kanssa, jotta voidaan ohjata yrityksiä siitä, miten voidaan rap- raportoida RAGin puitteiden mukaisesti. Hiljattaiset kehitykset yritysmaailmassa – ja kun luotiin nämä ragin puitteet, ovat johtaneet uudenlaisiin näky- näkymiin ihmisoikeuskysymyksissä ja miten ihmisoikeudet liittyvät yritystoimintaan. Ja miten niistä raportoidaan. GRI on tehnyt työtä sidosryhmän verkostonsa kanssa mukaan lukien asiantuntijatyöryhmät ja on pyritty kehittämään eri osuuksia suuntaviivoista tehdä tehty parannuksia tiettyihin osuuksiin. Yksi näistä parannuskohdista on ollut juuri ihmisoikeus ala. Vuonna 2008 kun juhlittiin 60 ihmisoikeuksien vuosipäivän GRI yhdessä YK Global Compactin ja Realizing Rights-järjestön kanssa julkaisi Human Rights a Call to Action aloitteen. Tämä yhteinen aloite haastaa yritykset parantamaan ihmisoikeustoimintaansa ja raportointia perustuen suosituksiin, joita on kehitetty tässä sidosryhmäverkostossa verkostossa Siinä myös suosittiin erilaisia suuntaviivoja. No. With the policy framework put forward by Professor Ruggie and formulate disclosure expectations with regards to due diligence, access to grievance. Otettiin huomioon äh, asianmukainen huolellisuus, korvausvaatimukset ja korvaavat toimet nämä kaikki uudistukset uuteen versioon mukaan, joka tunnetaan G31-versiona. Kun, kun se, tämä uusi versio on nyt saatavilla ensi vuoden alussa. Tarkistukset varmistavat, että suuntavivat ovat ajan, ajan tasalla ja otetaan huomioon muuttuva käytäntö työtä tässä on kuvattu, ovat johtaneet siihen, että on kehitetty kaksi käytännön lähdettä, joita yritykset voivat parantaa ihmisoikeusraportointiaan. Mm, resurssiohjekirja ihmisoikeusraportoinnista ja toinen samantyyppinen asiakirja. Tämä tulee näihin laadullisiin parannuksiin. GRI edistää tällaisen raportointikäytännön valtavirtaistamista suuntaviivat on että globaalit puut, jotka auttavat kestävään kasvuun. Ja nyt on, tässä käytännössä on arvioitu, että noin 3000 yritystä maailmanlaajuisesti raportoi ESG-toiminnastaan ja tämä näkyy erityisesti suurissa yrityksissä. Monet pioneeriyritykset ovat kys- esittäneet kysymyksen, miksi tällainen investointi on tehty. Mitä järkeä tässä on yritystoiminnan kannalta? Kuitenkin kun ajatellaan ilmastotilanteen kiireellisyyttä ja kuinka tärkeä kysymys sosiaalista epätasa-arvosta on tullut, niin kaikki nämä lisäävät sitä, että tunnustetaan, mitä hyötyä yrityksille on. Sitten toinen, toisaalta kysymykseen sitä nykyään, ja niitä pitääkin kysyä. Miksi on sitten niin, että niin monet muut yritykset eivät vieläkään raportoi ESG-tuloksistaan? Miksi ne eivät ota käyttöön tätä hyväksytettua käytäntöä, joka on tärkeä yrityksen tulevaisuuden tehokkuuden kannalta ja on tärkeä yhteiskunnan hyvinvoinnille ja ekologiselle kestävyydelle? Voidaanko hyväksyä, että monet yritykset vieläkin toimivat ikään kuin olisivat sokeita sen sijaan, että harjoittaisivat vastuutaan jäljittäen ja tiedottaen omassa toiminnastaan systemaattisesti? Ihmisoikeudet ja monet muut kestävyysvaikutukset ovat liian tärkeitä kysymyksiä ajatellen tulevaisuuttamme tällä yhä ahtaamalla planeetalla, jossa resurssit vain vähenevät. On liian tärkeä, liian tärkeä asia, että vain jotkut johtavat yritykset vapaaehtoisesti näin tekevät ja harjoittavat Jokaisen yrityksen pitäisi toimia avoimesti, mitä tulee niiden ihmisoikeusvastuukysymyksiin. En tietenkään tarkoita sitä, että raportointi olisi jotenkin ilmaista tai siinä olisi kustannuksia. Jos ei raportoi, näin yritysten menot ovat ehkä alhaalla lyhyellä aikavälillä, mutta se heikentää kuitenkin yrityksen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Se, että ei raportoi, herättää myös kriittisiä sokeita kohtia ja heikentää kaupallista toimintaa nämä kustannukset eivät liity vain yksittäisiin yrityksiin, vaan koko markkina ja alue ja yhteiskunta jakaa nämä kustannukset. Siksi on tärkeää, että tai siis GRI uskoo, että vuoteen 15 mennessä kaikki suuret ja keskikokoiset yritykset OECD-maissa ja suurissa nousevissa talouksissa, niin niitä pitää vaatia raportoimaan ympäristökysymyksistä, sosiaalisesta ja hallinnollisesta toiminnastaan. Ja jos eivät näin tee, niin niitä pitää, niitä pitää pyytää perustelua, miksi näin eivät tee Tämä ottaisi huomioon myös ihmisoikeusulottuvuuden, asianmukaisen huolellisuuden toiminnassa. Sitten tämä, hiukan nyt lyhentäisin tätä puheenvuoron, niin moniin aloitteisiin on ryhdytty eri hallituksessa tällä hetkellä. Ja voisin käydä läpi listaa näistä. On ikävä kuin tästä tulee varsin pitkä lista, on tärkeää meidän mielestämme, että hallitukset ryhtyvät aloitteisiin tällä alueella, koska ainakin 3000 yritystä tällä hetkellä harjoittaa tällaista tarvittavaa avoimuutta, niin 82 000 monikansallista yritystä vielä aikana ei tee, siis 79 000 ei harjoittaa tällaista toivottavaa avoimuutta. Sorry. Täytyy pyytää, että lopetatte puheenvuoron. One second. Ihan sekunti vain vielä puheenjohtaja. Kaikki tämä johtaa loppupäätökseen, että GRI uskoo, että vuoteen Tämä on tärkeä kysymys saavuttaa vuoteen 15 mennessä ja haluaisimme ehdottaa ihmisoikeusaliovaliokunnalle, että tämä on tärkeää myös kansainvälisesti ja EUlla on mahdollisuus vaikuttaa huomattavasti ja saada aikaan muutos. Pitää ottaa tämä huomioon eri tutkimukset, joita parlamenttikin on tilannut viime aikoina. Samoin jäseniä tämä asia on kiinnostanut. En Armendi sinun aktiivinen tässä asiassa – Samoin tämä alivaliokunta tietysti. Ja tämän takia GRI tältä pohjalta haluaisi vedota Euroopan parlamenttiin, jotta se panisi merkille, kuinka tärkeä sosiaalinen ympäristöllinen raportointi on ja myös miten otetaan huomioon ihmisoikeuskysymykset ja miten voidaan edistää GSE-raportointia suurissa ja keskikokoisissa yrityksissä Euroopassa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Prodilta on kysymys. Toivottavasti komissio pystyy vastaamaan. Mutta onko jäsenillä puheenvuoropyyntöjä Lohbiller, Prodi, Lohbiller ja sen jälkeen komissio? Prodi jäsen, olkaa hyvä. Joo, mm, credo che sia un, un aspetto... Mielestäni tämä on tärkeä väline parlamentissa jo mainittiinkin, että ihmisoikeuksiin liittyy uusi aspekti, eli luonnon resurssien yhtäläinen saatavuus. Nyt olemme tilanteessa, jossa vihdoinkin käsitetään, että on vain rajallinen määrä luonnonrikkauksia. Ja on rajallinen määrä jätteitä, jotka luonto pystyy käsittelemään. Eli meidän täytyy vähän muuttaa yhteiskuntaa tulevien sukupolvien vuoksi. Tällainen yhtäläinen pääsy luonnonrikkauksiin on säilytettävä. Eli nyt tähän liittyy sitten hyvin keskeinen ongelma – Koko yhteiskunnan ja sivilisaation pitää muuttua ja meidän täytyy muistaa, että luonnon resurssit ovat rajallisia. Joten on yritysvastuuta ja täytyy muistaa nämä ympäristönäkökohdat, mutta tähän pitää liittää myöskin yritysten tietoisuus siitä, että jos meillä on rajallisesti luonnonvaroja, niin silloin kyseessä on myöskin koko maailman käsittävä keskenäinen riippuvuus. Ja meidän täytyy siis varmistaa, että on poliittista tahtoa. Meidän täytyy löytää yhteinen vastaus tähän keskinäiseen riippuvuuteen. Meillä pitää olla globaalia hallintoa. Ja siksi olen huolissani koska aina puhutaan kansallisesta riippumattomuudesta, mutta kaikilla pitää olla yhtäläinen pääsy luonnonvaroihin, ei pelkästään Afrikassa, vaan kaikkialla. No, ihmisoikeuskysymykset liittyvät hyvin paljon myöskin siihen, että luonnonvarat eivät ole yhtäläisesti kaikkien saatavilla. Joten meidän täytyy muuttaa radikaalisti yhteiskuntaa, eikä pidä ainoastaan puhua yritysten kanssa. No tietysti yritystenkin tulisi toimia julkisen hyvän hyväksi ja niiden pitäisi luoda lisäarvoa yhteiskunnalle, mutta niiden pitää toimia kuitenkin yhteiskunnallisissa ja ympäristöön liittyvissä puitteissa. Ja jäsenvaltioiden ei jatkuvasti pidä viitata kansalliseen suverenisuuteen, vaan meillä pitää olla konsensuslähestymistapa siitä, miten hoidetaan nämä rajalliset luonnonvarat. Kiitokset, Tello Habiller. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia työstänne ja suosituksistanne ja toimetyötänne. Ja oletan, että jos voitatte kuluttajan luottamuksen ja niiden, jotka haluavat tehdä eettisiä investointeja, he luottavat globaaliin äh, raportointijärjestelmään. Me emme kerralla sanomme valiokunnassamme, että olisi hyvä työskennellä kansainvälisen kauppakomitean kanssa tehdäänkö selväksi, että ihmisoikeudet ovat tällainen äh, horisontaalinen kysymys, eikä ainoastaan rajoita. Haluaisin kuulla näkemyksenne. Rakit raportista. Hän tunnette sen hyvin. Ja siinä oli kolme suositusta. Tuomme sitä näkemystä, että uhrit tarvitsevat paljon enemmän tukea saadakseen korvauksia, mutta minä näen asian niin, että se, että sanoo siirtykselle, että täytyy kunnioittaa ihmisoikeuksia, niin raportti on vähän rajoitettu tältä kohdalta. vapaaehtoiset aloitteet eivät niin paljon aikaa saa kuin lakisääteiset velvollisuudet. Pieni, vain pieni määrä suuria yrityksiä liittyy näihin vapaaehtoisiin järjestelyihin, mutta voisiko kertoa näkemyksen tästä toisesta kohdasta, sitä mitä yritysmaailma voisi tehdä? Ja minulta lyhyt kysymys. Otamme Ragin vaatimuksena, että yritykset hu- riittävän huolellisesti perehtyisivät ihmisoikeuskysymyksiin, niin miten hyvin tällä hetkellä yritykset voivat äh, näin tehdä. Ja ennen tätä DG Työllisyys haluaa puhua. Kiitoksia. Voisin vain kiittää GRItä tästä esityksestä ja näistä kommenteista. Sanoisin, että komissio todellakin tukee ESG-raportointia. Me olemme ryhtyneet erilaisiin aloitteisiin asian tiimoilta. Tällä hetkellä ehkä yksi kaikkein tärkeimmistä on tällainen julkinen konsultaatio, joka juuri aloitettiin muista kuin rahoituskysymysraportoinnista sisämarkkinapääosastossa. Ja kollegani Iris Croning on Enterprise-pääosastossa järjesti erilaisia seminaareja, ESG-työryhmiä, seminaareja 2009-2010 vaihteessa. Geri oli näissä mukana ja me itse työllisyyspääosastossa olemme juuri täytäntöönpanemassa tutkimustuloksia kestävyysraportoinnissa. Tämä tutkimus on saatavilla ensi vuoden alussa. Kiitos. Sorry, there, there's not more. Kiitos. Anteeksi ei ole enempää aikaa mennä yksityiskohtiin, mutta arvostan tätä ja, ja valitettavasti annan teille kolmen minuutin rajoitteen. Kuten huomasitte, tässä on ollut jo jotakin konflikteja ajanhallinnassa tänä iltapäivänä, joten pyydän teitä kunnettamaan tätä kolmen minuutin rajaa. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän kuinka tiukka voit olla sitä, että pidät puhujat liiassa. Teen parhaani. Tartun muutamaan yhteisen tekijä näissä kysymyksissä. Meidän totta kai pitää mainita komission ponnistelut arvioida uusia keinoja tähän ei-rahoituspuolen raportointiin. Tämä on kirjallista. Tärkeää tehdään myöskin yhteys tähän äh, finanssipuolen tilinpäätöksen ja ei finanssiasian tilinpäätöksen yhteys tarvitaan, koska täytyy arvioida myös ympäristöpääomaa, sosiaalista pääomaa, eikä niitä pidä enää pitää ulkoisvaikutuksina, koska silloin törmätään niihin tekijöihin, joissa herra Prodi mainitsi, eli me menitämme näkemykseen siitä, mikä tarpeita meillä on tuleviin sukupolviin lähtien suhtautuisin asiaan optimistisesti. Kymmenen vuotta sitten tällaista raportointia ei ollut lainkaan ja tällä hetkellä on jo 3000 yritystä mukana ja ne ovat isoimpia. Mutta GRI on vähän huolestunut, että jos me ekstrapoloimme nykykasvutrendiä ja sitä pitkään, pitkään, pitkään ennen kuin tällainen raportointi muuttuu yleiseksi käytännöksi ja me vakavasti epäilemme, onko meillä näin paljon aikaa jos me tarkastelemme ympäristötekijöitä ja sosiaalisia tekijöitä, niin on näin ilmeisempää, että, että yritykset voivat olla rakentava osa ratkaisua ja sillä täytyy pitää huolta, että markkinat ymmärtävät, mitä valintoja on tehty. Ja siksi me vetoamme siihen, että Euroopan parlamentti tekisi kaikkeensa rohkaistakseen tai kiihdyttääkseen sosiaalisen vastuuraportoinnin niin valtavirtaistamista. Kun alkaa mitata nimittäin asioita, kun alkaa suoritusdata arvioida, kun sitä dataa ylipäätänsä on, niin vuoropuhelu muuttaa luonnetta ja mindsetit, mielentilat muuttuvat. Sekä yrityksissä että sijoittajamielessä. Ja toivottavasti kaikki sijoittajat eivät ainoastaan etnisesti, eettisesti suhtautuneet, suuntautuneet sieltä, että ymmärtävät, että tämä on maapallomme tulevaisuus. Paljon kiitoksia teille ja muille keskustelun osallistujille. Voisinko esitellä Emma Angelin, joka on tuossa joka on tiimimme uusin jäsen. Ja hän tulee jatkamaan ihmisoikeuksien seuraamista. Tervetuloa työhön. Mä ilmoitan teille kutsun, että tilaisuuden päätettyä on mahdollisuus keskustella GRI-kollegoille epämuodollisessa istunnossa jäsenten salongissa ja toivon, että joku meppejä ja muuta henkilökuntaa tulee paikalle. Meillä on tärkeä kohta liittyen Kiinan ihmisoikeuksiin. Pyytäisin kollegani herra Kukanin. Hän tulee tuon jakson puheenjohtajaksi. Jääkä tänne huoneeseen herra Kukan jatkaa. Siirrytään. Ladies and gentlemen, the next... seuraava kohta on keskustelu ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Ennen kuin annan puheenvuoron vieraillemme, haluaisin korostaa avainkysymyksiä Kiinan kohdalla ihmisoikeusasioissa, jotka nyt ovat tapetilla. Nobelin rauhanpalkinto Liu Xiaobolle se, että valittiin 50-vuotias kirjailija, professori, joka on tuomittu kumouksesta toiminnasta 2008. Hänet tuomittiin 11 vuotta vankeutta. Tämä oli todella aikamoinen takaisku Pekingille. Nyt haluamme tarkastella mikä on EUn suunnitelman rooli tässä seremoniassa. Aikaisemmin ilmoitimme jo, että puheenjohtaja Heidi Hautala ja varapuheenjohtaja Edward Macmillan Scott osallistuvat Nobelin rauhan palkintojuhlaan. Tässä yhteydessä haluaisin myös lausunnon korkealta ulkopuoliselta edustalta Valenter Astonilta hän on myös komission varapuheenjohtaja. Hänen pitäisi pyytää Liu Xiaobon vapauttamista ja myös se, sitä, että lopetetaan hänen vaimonsa ja monien tukijoidensa kotiaresti, niin että nämä henkilöt pystyvät myös osallistumaan tähän rauhanpalkintoseremoniaan Oslossa. 2010 EU-Kiinan vu- ki- kansan ähm, ihmisoikeusvuoropuhelu ei puolesta ei ole vielä ilmoitettu, vaikka toiminta perustuu kaksi kertaa tapahtuviin yhteenottoihin. Niin viimeinen kokous pidettiin kesäkuun lopussa Madridissa Espanjan puheenjohtajakaudella. Ja seuraava kokous pitäisi pitää Kiinassa 2010 loppupuolella. Mitään aikaa kuitenkaan ei ole ilmoitettu ja jos nyt muista väärin, niin tänään on 6. joulukuuta, joulukuuta, joten aikaa ei ole paljonkaan jäljellä. Komission edustaja saa myöhemmin puheenvuoron. Toivottavasti hän voi kommentoida tätä aika yllättävää asiain kehitystä tai oikeastaan sitä, että asiat eivät ole kehittyneet. Tämä on aivan erityisen kiintoisa, kun ajatellaan aikaa myönteistä sisäistä arviointa, jonka KOHOM on tehnyt EU-Kiina-vuoropuhelusta. Euroopan parlamentti kirjallisessa päätöslausumassaan 25. marraskuuta 2010 tämä koski Tiibetia. Aiotaan tehdä Kiinasta pääopetuskieli. Tässä tuomittiin ankarampi suhtautuminen kulttuurisen, uskonnolliseen, kielelliseen eh, vapauteen tilaisten kohdalla ja korostettiin sitä, että täytyy säilyttää ja suojella eh, ainutlaatuista kulttuuria ja kansallista identiteettiä kuuden miljoonan tiibetiläisen kohdalla ja tarttua sortoon, jota tiibetilaiset ovat kärsineet kielellisesti muun muassa kielen heille identiteettikysymys. Ihmisoikeudet Tiibetissä tulee olemaan yksi avainaiheista tämän päivän keskustelussa. Sitten komissaari Fyyle, kun keskusteltiin vankityövoimasta, sanoi viime Strasbourgin istunnossa, ja lainaan häntä toisin kuin USA, EUlla ei ole horisontaalista välinettä käytössä, joka kieltää tavaroiden, sellaisen tavaroiden tuonnin, tuonnin joiden valmistuksessa on käytetty vankityövoimaa. Komissio on valmis tutkimaan YK lain tuloksellisuutta, kun pyritään estämään tällaisten tavaroiden tuonti, kun ajatellaan, miten vaikeuksia on pystyä tunnistamaan tällaisia tuotteita. Haluaisin myös kertoa kollegoilleni, jotka tekevät työtä näissä pääosastoissa tähän liittyen. Haluaisin kertoa heille, että parlamentin tietojen mukaan nyt on tullut aika saada aikaan pääosastojen välinen työryhmä, joka tarkastelee tätä asiaa syvällisemmin. Olisi myös hyvä kuulla komissiota siitä, missä tämä toi pääosastojen välinen työryhmä nyt menee. Se on varsin kiireinen hanke. Nyt haluaisin toivottaa tervetulleeksi arvokkaat vieraamme ja esittelen heidät sitten henkilö henkilöltä. Ikävä joudun muistuttamaan, että olemme todellakin aikataulustamme jäljessä, joten haluaisin pyytää teitä pitämään kiinni teille myöntystä puheajasta. Ensimmäiseksi puheenvuoronsa saa Rakia Chapelle joka johtaa kansoja ja henkilöitä, joita ei ole missään edustettuina. Pyytäisin olla ylettämättä kolme minuuttia. Thank you, Mr. Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia jälkeen aliovalikunnan jäsenet. On kunnia olla täällä tänään keskustelemassa ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Erityisesti kun ajatellaan ihmisoikeuskriisiä, jota kärsitään Mongoliassa ja Tibetissä ja Turkmenistanissa. Siellä eletään viranvallan miehityksen alla. Esittelisin UNPO, jossa on yli 15 jäsentä ympäri maailmaa, Kyse on vähemmistöistä, alkuperäiskansoista, ihmisistä, jotka asuvat ei-tunnistetuilla alueilla, miehitysalueilla Ja ensi vuoden helmikuussa järjestö täyttää 20 vuotta. Maaliskuun kansannousun jälkeen Tibetissä tibetiläisiä on jälleen pidätetty mielivaltaisesti surmattu. Heitä on kidutettu, heitä on kadonnut. Heillä ei ole oikeuksia. Oikeusjärjestelmä ei ole riippumaton. Ja myöskin hengellisiä johtajia on ahdisteltu, ympäristöaktivisteja, intellektuja, taiteilijoita ja tiibetiläisiä yrittäjiä. Ja Kiina alkoi tukahduttaa kansannousua ja puhui siitä kansalaisten sotana. Eli voi kuvitella, millaisessa pelossa ja pelottelun ilmapiirissä tiipiteläiset joutuvat elämään. Äskettäin tuli tietoa kuuden tiipiteläisen surmaamisesta ja hallituksen mukaan ainakin 107 tiibetiläistä sai surmansa tällä tavalla. Jos katsotte Mongolian tilannetta raporttien mukaan viime aikoina, Hadan vaimo, joka tällä hetkellä on 15 vuoden vankeustuomiota kärsimässä. Vaimo pidätettiin kuusi päivää ennen kuin mies oli määrä vapauttaa. Sitten haluaisin korostaa kolmea seikkaa, jotka liittyvät Tibetissä tehtyihin rikoksiin. Ensinnäkin tiibetiläisten karkottaminen omilta mailtaan. Joutuvat eron karjastaan ja perinteistään. Ja jos Kiina onnistuu, ja tämähän on Kiinan tarkoitus, siirtää tiibetiläiset paimentolaiset konkreet betonitaloihin ilman karjaa, niin silloin Kiina onnistuu tuhoamaan tiibetiläisen paimentolaiskulttuurin. Ja kyseessä on kulttuurimurhasta. Esimerkiksi jakin liha ja kuivattu juusto ja muut tuotteet, joita paimentolliset tuottavat, myöskin häviävät. Sitten toinen asia liittyy Kiinan viranomaisten pyrkimyksiin olla suurin ylin viranomainen Tibetin buddhismissa – kahdeksan vuoden ajan Kiina on kertonut maailmalle, että tulevaisuudessa me määrämme, kuka, määräämme kukaan minkäkin jumaluuden uudelleen ruumiillistuma. Ja että ulkopuolisilla ei ole siihen sananvaltaa. Jos katsotaan sanaa ulkopuoliset, täytyy ymmärtää, että kaikki hengelliset johtajat tiibetiläisessä uskonnollisessa perinteessä. Kaikki he elävät maanpaossa. Ja 11. Dalai Lama on outunut elämän piilossa vuodesta 1995 lähtien. Ja vaikka kansainvälinen yhteisö on myöskin Euroopan parlamentti, YK on ihmisoikeusaktivistit ja ihmisoikeuksien korkea edustaja ja lasten oikeuksien edustaja, Kiina ei päästä Dalai tai hänen perhettään maahan. Sitten toinen tärkeä asia. Omaisuusoikeudet ja uudisasukkaiden asettaminen Mongoliaan, Itä-Turkmenistanin. Manchurialaisten kanssa tilanne on täysin marginaloisunut ja Itä-Turkmenistanin ja tibettiläisten tilanne näyttää pian samalta eli Kiina, mikäli kansainvälinen yhteisö ei toimi päättäväisesti, Kiina muuttaa näiden alueiden demografisia rakenteita. Ja voitte kuvitella, millainen tilanteesta tulee. Eli tässä mielessä YK on rotu syrjinnän vastainen työryhmä totesi, että se on huolissaan Tibetin tulevaisuudesta ja muilla vähemmistöalueilla ja pyysi Kiinaa katsomaan, ovatko näiden uudisarkkaiden saamat kannustimet ja muut edut, muuttavatko ne väestön rakennetta ja millä tavalla voitaisiin tarkastaa näitä politiikkoja. Eli lopuksi haluaisin sanoa, että kun kansalaisia on siirretty ja se, että Kiina haluaa hallita Tibetin kieltä ja uskontoa. Kiina on tekemässä suuria rikoksia tibetiläisiä vastaan. Kiinan hallituksen politiikka on vain se, että varmistetaan, että kommunisti-ideologiaa suojellaan ja että yhden puolueen järjestelmä jatkuu. On hyvä, että Euroopan unioni on tarkkailut Tiibetin ihmisoikeustilannetta ja EU laati Tiibetistä ensimmäisen päätöslauselman vuonna 1992. Sen jälkeen on puhuttu huolenaiheesta useaan kertaan, mutta se ei oikeastaan ole muuttanut Tiibetin tilannetta tai Itä-Turkmenistanissa tai Mongoliassa – sen sijaan on tuettu Kiinaa toimimaan rankaisutta ihmisoikeuskysymyksissä. Ja haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja Euroopan parlamenttia siitä, että se on toiminut tilanteessa, joka vaikuttaa monen ihmisten elämään. Burmaan, Irakiin, Tibetin. Ja kuulemisia on järjestetty täällä liittyen vähemmistön tilanteeseen Irakissa ja Etiopiassa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenvuorosta ja erinomaisesta kurinalaisesta ajankäytöstä. Ja nyt käyn herra Gregor Terri, joka on yhteysupseri joka on EU-FIDH-delegaation yhteys upseeri. Pyydän puhumaan viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti ja ranskaa. Muutama päivä ää, rauhan Nobelin palkinnon antamisesta Luc Chabolta no, Oslossa, joka ei voinut ottaa osaa tilanteesta suhteen, koska hän on yhä pidettynä kuten useat demokratiaaktiivit. Siksi Fidin ja kansainvälisen Tibet-kampanjan puolesta on ollut tärkeää painottaa, että, että tämä kaus, aikakausi paljastaa enemmänkin EUn ja ää, Kiinan suhteista ja ihmisoikeudesta en laajemminkin. mistä tämä hetki paljasta kolmea asiaa erityisesti ja EUn vastattava näihin haasteisiin. Ensimmäinen asia, mikä täytyy muistuttaa, mitä muodossa mielessä on ihmisoikeuksien puolustajien suojeleminen ja demokratiaaktivistien suojeleminen Kiinassa. Ja tämä diplomaattinen juhla muistuttaa meitä myös siitä, miten loukkaavaa Kiinan diplomatia on ja tämä äh, Nobelin palkinnon jakamista tämä viikko paljastaa kolmannekseen, että EU-laisen jäsenvaltiolla on vaikeuksia reagoida voimakkaasti, johdonmukaisesti ja yksimielisesti. Mitä ihmisoikeuksien puolustajan tulee, Le Chabot on ensimmäinen Nobelin palkinnon saaja, joka ei pääse paikalle, kun hän on veritettynä, mutta kuten johdannossa muistutittekin, Le Chabon takana on noin sata ihmistä – järjestämme Human Rights in China järjestön mukaan. Ja heihin on kohdistunut sortotoiminta häirintää. Kiinan viranomaiset ovat asettaneet heidät kotiarestiin. Ja kaikki tämä liittyy yksinkertaisesti Nobelin palkinnon jakamiseen. Human Rights in China-järjestön kontaktien mukaan tämä fokusoitu aktivistien sorto on laajamittaisempaa kuin 2002 olympialaisten yhteydessä, laajamittaisempaa kuin 08 peruskirjan allekirjoittamisen tapauksessa, eli tämä on suurimittaista. Tämä kausi paljastaa toisekseen, miten, hyö, miten hyökkäysjalalla Kiina on. Ensinnäkin tämä näkyy sinne, miten merkittävä painetta on kohdistettu diplomaattisen keinoin, jotta rautettaisiin Nobel-seremonian osallistuminen paine, joka saattaa mahdollisesti ehkäistä yhtä eu jäsenvaltiota osallistumasta seremoniaan, vaikka konsensus olisi, että mennään sinne 27 voimin. Mutta ihmisoikeuksien puolustajat kohtaavat tämän päivittäin. Ihmiskinalaiset, finlaiset viranomaiset kontrolloivat riippumattomien järjestöjen osallistumista YK toimiin Kiinan viranomaiset kontrolloivat jopa riippumattomien järjestöjen osallistumista EU-seminaareihin EU-Kiina-dialogin puitteissa. Tämä kontrolli on niin tehokasta, että se on ehkäissyt itsenäisten ihmisoikeuspuolustajien mahdollisuuksia vuoropuolen osallistumiseksi. Ja sitten viimeinen teema 2010 heinäkuussa EU Kiina ihmisoikeusvuoropuhelun puitteissa kiinalainen tietotoimisto julkisesti sanoi, että EUn edustajat ovat myönte- arvioineet myönteisesti Kiinan ihmisoikeusetenemisen. Tämän offensiivisen diplomatian haasteena EU ja se 27 jäsenvaltiota eivät voi muuta tehdä kuin toimia yhtenäisesti ja niiden on hyväksyttävä tiukempia kantoja – niiden on harjoittava diplomatia paljon julkisemmin. Tämmöiset Kiinan väitteet EUta oli arvioitu myönteisesti. Minun tietäkseni EU ei ole virallisesti kiistänyt tätä arvio tietoa. Ja lopuksi EU ei Kiinaa muuta, ei ainakaan huomenna, eikä se muuta EUn Kiinan tilannetta, mutta EU täytyy herättää kysymys, miten sen ulkopolitiikan väline mahdollistavat sen, että ne, jotka aktivistit, jotka pyrkivät muuttamaan Kiinaa, ovat toimia. Nämä aktivistit haluavat kolme asiaa. Ensinnäkin julkista diplomatiaa, kun EU-Kiinan huippukokouksen tulokset nähdään tämän äh, Ashtonilla lähettämän kirjankin jälkeen, he ovat pettyneitä, kun EU ei julkisesti arvioi ihmisoikeustilannetta – ja EU-Kiinan dialogin seurauksia. Ihmisoikeuspuolustajat ovat pettyneitä ja kolmanneksi he pyytävät, että EU-Kiinan vuoropuolussa välittömästi sovelletaan, erityisesti seminaarien yhteydessä toimitaan. EU on esimerkiksi antanut periksi ja on, kun riippumattomia osanottajia on vedetty listolta pois, ovat pettyneitä. Ja EU on käytettävä kaikkia ulkopolitiikan keinoja, jotta ihmisoikeustavoitteet saavutetaan kauppapolitiikassa – kieltämällä pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden tuon, niin Se on yksi keino tukea kiinalaisia toisaalta, jotka vastustavat niitä laagoja ja vankileirejä. Kauppaneuvottelussa ja sopimuksessa täytyy olla ihmisoikeuslausekkeita ja, ja kiinalaiset tosiaan voivat niitä asian lopettaa. Lopetan viimeisellä suosituksella mitä rautasalan yhteistyöhön tulee, täytyy asettaa aitoja ehtoja yhteistyöohjelmille ja liittää ne ihmisoikeus tavoitteiden saavuttamiseksi, erityisesti kun miljoonia euroja Kiinan turvallisuusjoukoille ilman ehdollistamista, ilman ihmisoikeustavoitteita. Ja täytyy myös tukea itsenäisten kiinalaisten ääniä, jotka pyrkivät murtamaan aukkoja Kiinan kontrolliin. Kiitos. Thank you very much. Now I give the floor to... Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Smetten, joka vastaa kansainvälisestä kampanjasta tiedotussa. Viisi minuuttia, olkaa Kiitoksia puheenjohtaja. Rohkea päätös päättää antaa palkinto liuksia, voi tähän moniakin hyviä puolia hän osoittaa, korostetaan ihmisoikeustilannetta Kiinassa ja ihmisoikeuspuolustajia, luodaan jännitteitä vallan eri osien välillä ja osoitetaan, että kansainvälinen politiikka oli unohtanut täysin ihmisoikeus. Tämä liittyy myös tulevaisuuteen. Palkinnossa valittiin vakaumuksella, että tällainen symbolin hahmo voi saada aikaan muutoksen. Liuksabo kertaa on toiminut Tiibetin puolesta, Lailan puolesta. Hän on osoittanut, että ihailee 08 peruskirja. Hän on ymmärtänyt, että neuvoteltu ratkaisu Tiibetissä ei ole vain Tiibetissä perusoikeus, vaan tämä on myös Kiinalaisten edun mukaista, koska niin kauan kuin tätä ei ole ratkaistu, tämä voi laajentua alueellisesti tämä kriisi hän on varsin kunnanhimoinen kannatossaan. Tässä voidaan ottaa myös entisen presidentin kiire, jossa on pyritty vuoropuhua Dalai kanssa. Sitten hän laati artiklan Tiibetin itsemääräämisoikeusta. Hän tukee tässä erityisesti median keskitietä, jota Dalma puoltaa. Ja sitten on tehty myös 12 ehdotusta, miten voidaan parantaa Tibetin tilannetta kaksi viikkoa sen jälkeen, mitä tapahtui maaliskuussa 2008. Hän vaatsi silloin uutta dialogia ja arvosteli Kiinan virallista politiikkaa, jos ne Tiibetissä vaan on myös merkitty Liuksabo henkilökohtaisesti tuntee vuzer, toivissin ajattelen, onko tällä hetkellä on Tepengissä. Häntä on pyydetty allekirjoittamaan 08 peruskirjan, mikä hän tekikin epäröimättä, niin kuin Liuksabo monet ilmeisesti älymystön jäsenet. Slow down. Voisiko puhua hiukan hitaammin? De nombreux étudiants... Euh, monet opiskelijat ja älymystön jäsenet Tiibetissä, jotka ovat vangittuna edelleenkin, ilmaisevat mielipiteenä tällä hetkellä. Uusi aalto älymystöä on tullut esille viime vuosina, joka taistelee liukseavun ja muiden ajattelijoiden rinnalla Kiinassa. Pekingin yliopiston jälkeen äh, Shanghain maailman äh, näyttelyn jälkeen ollaan vieläkin kriittisempi ihmisoikeustilanteessa. USA, Wikileaks teki paljastuksia USA äh, suurlähetystöstä koska Siinä raportoitiin Amerikassa diplomaattien neuvotteluista, mutta nimiä ei kuitenkaan ole kerrottu. Ja osoitetaan, että Kiina puuttuu Tiibetin politiikkaan, on toiminut tässä asiassa määrä, määräävästi. Jos vastustaa presidenttiä Kiinassa, niin tämä olisi tavallaan sama kuin tehdä poliittinen itsemurha. Tällä Kiinan hallitus ei enää tartu silläkin hansikkain Tiibetin kysymyksen, vaan toimii aivan avoimesti, haluaa korvata Tibetin kielen äh, Kiinalla koulutuksessa. Euroopan parlamentti on tämän tuominut päätöslauselmassaan ja on pyytänyt myös, että komissio tukisi hankkeita, jotka puoltavat, puolustavat kansallisyhteiskuntaa Tibetissä ja tarvitaan myös tiettyjä toimia, mitä pitää ryhtyä. Eurooppalaiset ovat myös Kiinan epäilyksen kohteena. Sen siihen toimittaisiin solidaarisesti 27 jäsenvaltiota edelleenkin osoittavat, että eivät ole yhtenäisiä näissä kysymyksissä. 27 rea- jäsenvaltion reagointi rauhanpalkinto on tässä kuvaava. Huomenna julkistetaan tutkimus netissä näistä reaktioista. Tämä osoittaa, että puolet jäsenvaltiosta EU:ssa on ottanut virallisen kannan. Ja viestit vaihtelevat maittain. Euroopan parlamentissa vain EPP, vihreät ja liberaalit ovat ottaneet kantaa. Sosialistit, on, sosialistit ovat pysyneet hiljaisena. Konkreettinen ele, joka mahdollistaa sen, että Rova Ashton voi hiukan nostaa tasoa, jos olisi hyvä, että hän osallistuu oson seremoniaan. Miksi ei systemaattisesti osallistuttaisi joka kerta riippumatta siitä, mistä palkinnonsaaja tulee. Näin voitaisiin suojautua paineita vastaan maiden to- toimista, jotka ovat tyytymättömiä tilanteeseen. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, lopuksi haluaisin vain lukea lyhyen lainauksen Lyksiabolta joka liittää Tiibetin kohtalon Kiinan niin kauan kuin Kiinan Han elää diktatuurin alla, on vähän mahdollista, että tiibetiläiset saavat vapauden. Niin kauan kuin Kiinan Kiinassa ei nauta kunnollista riippumattomuutta. Ei ollut todennäköistä, että tiibetiläiset tai muut että ryhmätkään tästä nauttivat, joten Tiibetin kysymyksen ratkaisu riippuu ennen kaikkea siitä, että ratkaistaan poliittisen järjestelmän ongelmat Kiinassa kokonaisuudessaan. Mitä metodia sitten käytetäänkään tulevaisuudessa, jotta ratkaistaisiin Tiibetin kysymys, niin yksi poliittinen ennakoitus on, että koko Kiina demokratisoituu. Kiitoksia pyydän anteeksi nopeuttani tulkeelta. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä on myöskin tämän aliavaliokunnan kanta, eli kaikki 27 EUn suurlähettilästä ovat läsnä perjantain seremoniassa. Mikäli näin ei ole, niin sitten meillä on erittäin surullinen kuva Euroopasta. Aina kun pyydän komission edustajaa puhumaan, käännyn kahden kollegani puoleen ja kysyisin, onko heille huomioita tai kysymyksiä. Lohville, olkaa hyvä. Uh, Mr. Chair, I think... Puheenjohtaja, me saamme taas hyvin yksityiskohtaisia ja hyviä lausuntoja. Paljon muistiinpanoja otin huomioon suosituksenne liittyen kritiikkinne siinä, että EUn ihmisoikeusdialogissa ei ole riittävästi benchmarkkeja ja tuloksia. Me muistamme, kuulemme usein. Me ollaan unohtaneet sitä, mutta sitä on vaikea muuttaa, mutta meillä on pieni kommentti EG Expolle. Te aina lähetätte meille hyödyllisiä kertomuksia, jotka luonnon sanaa, aika mutta viime viikolla meillä oli suljetun ovien takana kestävässä kokouksessa paperi, jota me voimme käsitellä siis täällä. Se koski EU-delegaation tulevan johtajan valintaa. Ja kysymys siitä, miten EUn ihmisoikeudet ottaa siellä esille. Se ei tapahdu samalla standardilla kuin yleensä olisin valmis keskustelemaan teidän kanssanne siitä. Afetin jäsenet ottavat myös tämän. Thank you very much, Mr. Donskis. Kiitoksia, Donskis. Uh, first of all, Kiitos ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää puhujia. Kiitoksia näistä arvokkaista tiedosta, mutta sitten olen myöskin pessimistinen ja surullinen, kun ajatellaan tätä Kiinan käytöstä tai voida hyväksyä. Se muistuttaa neuvostojen painajaisia kuin palkintojen, mutta teot eivät voineet hakea palkintojaan. Eikö Boris Basternakin tapauksessa kävi näin. Ja meidän täytyy tarkkaan miettiä välineitämme ja keinojamme ja politiikkaa, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja niiden suojelemiseen. Minusta tuntuu, että lähetämme nyt Kiinalle vääriä viestejä. Tällaista ei voida hyväksyä 2000-luvun alussa – että Nobel-palkinnon saaja ei saa mahdollisuutta lähteä noutamaan palkintoa. Kiitoksia. Sitten pyytäisin, että komission edustaja Mihalis Rokas, kan Relex-pääosaston varapääjohtaja, niin älkää puhuko kolme ja neljä minuuttia pidempään. Thank you, Chairman. I'll try to do my... Kiitos puheenjohtaja. Teen parhaani. Kuten kaikki ovat sanoneet, on ollut vaikea vuosi Kiinan ihmisoikeuksien suhteen ja vuoropuhelun suhteen. Kaikki näitä kysymysten alueelle, jotka kunnianarvoiset pohjat ottivat esille. Se on sanottu, että niin pyrin myös vastaamaan kysymyksiin. Totta on, että tähän mennessä ei ole ollut mahdollista saada äh, päivämäärää äh, ihmisoikeusasiantuntijoiden seminaaria varten. EU oli jo ehdottanut päivämääriä ja teemoja syyskuussa. Ja olemme jatkuvasti muistuttaneet kiinalaisia, että meidän täytyy sopia päivästä. Mutta olkaa asia, kieltäytynyt tähän mennessä. Mutta selvä on, että vuoropuhelua tänä vuonna ei tule. Koska tämä on tämä kerroksen lykkäys tätä peruttamista, niin me todella syvästi pahtelemme tilannetta. Pyrimme painamaan päälle, että ulkoministeriö asettaisi päivän 2019 alussa – me uskomme, että on parempi keskustella asiasta. Mitä yksi Chabohan tulee? Olisin eri mieltä siinä, että, että EUn viesti ei olisi ollut voimakas yksimielinen tai johdonmukainen. Olisin olla eri mieltä tässä tapauksessa. Ei nyt tämmöisessä formilla EUta puolustetaan, mutta tässä on neljä julkista lausumaa Liu Shabohan hänen tuomioistuimen yhteydessä, hänen katomisen yhteydessä kaksi julkilausumaa Lady Ashtonin ja Barroson taholta. Ja, ja sanoivat pitävänsä myönteisen Nobelin rahapalkinnon myöntämistä. Lady Ashton sanoi, että hän henkilökohtaisesti tulisi paikalle palkinnon jakoon. Toiseksi YKs kolmassa komiteassa e on lausunnossa, jossa varten oli Chavon vapauttamista, joten ole samaa mieltä. Minun mielestäni meidän lausuntomme viimeisimmät olivat parlamentin täysistunnossa kaksi viikkoa sitten. Ne ovat valideja ja relevantteja. Meitä tulee EUn osallistumisen seremonia, puheenjohtajastaan sihteeristä, joka puhuu Lady Ashtonin puolesta herra Chastello, on, on selvästi indikoinut, että, että sillä tulee olemaan edustusta vähintäänkin samalla tasolla kuin seremonian aikaisemmin vuosina. Tämä on selkeä lausuma. Pakko me sanoa, että tänä erityisen vaikeana vuonna – Meillä ei ollut ainoastaan noita lausumia, meillä oli muitakin keissejä. Laski viimeisen vuoden ajalta äh, viralliset tapahtumat ja nämä diplomaattiset, luottamukselliset menettelydemarssit. Tässä on 20 keskustelua ollut spesifeistä ihmisoikeuskysymyksistä, jotka ei ole halunnut ottaa esille aika ei mahdollista sitä, että kävisin asiaan yksityiskohtaisemmin. Täytyy sanoa, että edellisen kuulemisen jälkeen emme ole nähneet mitään merkittävää paranemista. Tästä meillä on Kiina, jossa tällaista sosiaaliset oikeudet ovat talouden kehityksen vetämiä mutta on merkittävä huolenaihe, että ihmisoikeustilanne Kiinassa on heikentynyt kansalais- ja poliittisten oikeuksien alueella. Ja meistä tämä mielipide on tehty selkeäksi kiinalaiselle vastapuolelle joka kerta kun mahdollista, mukaan lukien viime kesäkuun Madridin vuoropuhelu, mitä Tibetiin tulee. Heillä oli selkeät kannat. Sekä viime maaliskuun keskustelussa näissä myös viimeksi viime marraskuussa. En halua muistutella näistä papereista, kaikki ovat julkisia. Mutta me seuraamme läheisesti ja huolestuneena Tibetin tilannetta. Ja muualla, jossa vähemmistö asuu. Tiedätte, että Eula oli missio, joka kävi heinäkuussa Tiibetissä. Me briefasimme valiokuntaan tämän mission aikana me voimakkaasti otimme esille kaikki näkökohdat, jotka puhujat ottivat esille. Ja totta kai me toivomme, että tämä keskustelu jatkuu. Tähän se ollut ole ollut mahdollista. Mutta meidän päättäväisyytemme ei ole mitenkään heikentynyt. Mutta tärkeintä on, että puhumme paljon ihmisoikeusvuoropuolesta niin sen tehokkuudesta, siitä tuoko se tuloksia. Kiinni. Kuten tiedätte, siellä on jatkuvaa keskustelua. Euroopan neuvosto on keskustellut Kiinasta. Kiina on jo joulukuusta siitä keskustella lisää. Tämä on elävä keskustelu. Tänne täytyy sopeuttaa kaikki kalupakin työkalut, että tämä sitten tehokasta. Ja tiedätte, että olemme tehneet arvion Mä keskustelemme siitä avoimesti kirjallisten kanssa. Mikä kyllä, mä kyllä se fakta, että meillä ei ole vuoropuhelua, tätä keskustelua on hankalampi käydä. mutta täällä on paljon hyviä tekijöitä. Kysymys on, miten ollaan tehokkaampia, mutta olemme tehokkaampia kuin me ollaan rohkaisevampia, persuasiivisempia, kun käytämme kaikkia työkaluja ja voin puhua kaikkien Kiinan kanssa tekemisissä olevien puolesta, että on valkoista päättävästä jatkaa tätä tällä tiellä. Aika ei mahdollista sitä, että sanoisin enempää, mutta me, me todella pohdimme kaikkia keinoja toimia näin. Edistystä, edistys pitää toivottaa tervetulleeksi, kun sitä pitää te, kun sitä tapahtuu, ja sitten pitää olla tiukkana, kun takapakkia tulee. Uskon, että näin me olemme toimineet viimeisen vuoden ajan. Thank you very much. Kiitoksia. Ja tähän päättyy keskustelu tästä aiheesta, mutta haluaisin vielä mainita, että mehän nyt tohtis joka on Uikurikongressin erityisedustaja, on toimittanut tätä materiaalia ja siinä heijastuu Tibetin kielellinen tilanne liittyen uiguurin kieleen. Joten panemme merkille tämän aineiston, joka on toimitettu meille. Haluaisin kiittää kaikkia vieraita osallistumisesta tärkeään ja mielenkiintoisen keskustelun. Sitten on vielä kaksi asiaa esityslistalla. Onko muita asioita? No, Wheeler, olkaa hyvä. Sorry, it will be very brief. Aivan lyhyesti tämä kysymys. Sain tietoa siitä, että Ruanda on presidentti Kagame todennäköisesti matkustaa tällä viikolla Brysseliin osallistuakseen Euroopan kehityspäiville. Muutama viikko sitten YK ihmisoikeuskomissaari tai ihmisoikeusneuvosto, josta en ole aivan varma. Kuitenkin erittäin tällainen tärkeä eh, taho julkisti raportin sotarikoksista itäisessä Kongossa. Ja osa vastuusta näistä rikoksista liittyy myös presidenttiin. Häntä pidetään vastuusta, häntä, häntä syytetään vastuusta, osallisuudesta. Joten kun ajatellaan tästä kun sitä on kutsunut Kaugamen keskustellaanko hänen kanssaan tästä, otetaanko tämä se juuri esille, koska tässä asiasta puhutaan erittäin korkeatasosta, Mielestäni tämä asia pitää kyllä ottaa esille hänen kanssaan. Kiitoksia. Ehkä sihteeristön edustaja pystyy vastaamaan tähän. Commission or anybody here is... Jos täällä ei ole komission edustajaa tai muiden toimielinten edustajaa, niin voin sanoa, että maanantaina saimme tietoa kampanjasta, jolla Ruandassa päätet, saataisiin loppu rankaisemattomuudelle. Ja sitten tarkistin tämän huhun, ja hän nyt ei ole tulossa Euroopan parlamenttiin. Hänet on kutsuttu Brysseliin Euroopan kehityspäiville, jonka on järjestänyt kehityksen pääosasto. Ja Euroopan parlamentin jäsenet on kutsuttu. Se ei kuitenkaan ole asia, jossa, jonka organisoinnissa Euroopan parlamentti olisi ollut mukana. Eli jos teillä on tästä epäilyksiä tai muita, ehkä voit ilmoittaa kollegoillenne, että me olemme panneet merkille nämä huolenaiheet. Ja että tämä tosiaan täytyy ottaa esille kehitysyhteistyövaliokunnassa. Somebody uh, wants to answer. Mr. King would like to answer maybe. Yes. Mr. King vielä. Yes. Thank you. Um... Kiitoksia. Vain vahvistan, mitä herra Hauvis sanoi. Herra Kagami todellakin oli tämän päivän tilaisuudessa mukana muiden amerikkalaisten valtionpäämiesten kanssa. Hänet on kutsuttu myös tähän sukupuolten, välisen tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvoa käsittelevään paneeliin. That's for the any other business. Kiitoksia. Siinä olivat muut asiat. Ja viimeiseksi ilmoittaisin, että alivalikunnan seuraava kokous on tammikuun 10. päivä 2011. Kiitoksia. Kokous päättyy.